Tänään erityinen ilo ja kunnia, kun voimme toivottaa tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen Espanjan Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin Diego López Garridon. Olen varma, että kaikki teistä parlamentin kollegoista olette nähneet hänet useinkin Strasburgin istunnoissa istumassa etupenkillä hiljattain. Pleased to welcome you here, Secretary of State. Uh, to talk to us about... Uh, Tervetuloa herra valtiosihteeri. Hienoa kuulla teidän ajatuksistanne ja visioista joidenkin tärkeiden sisämarkkina-asioiden suhteen, joita työstämme parhaillamme. Ehkä voitte sanoa jotakin myöskin EU 2020 strategiasta. Tärkeä huippukokous tulee piakkoin huhtikuussa ja toinen kesäkuussa, joissa käsitellään tätä asiaa. Professori Monti tulee esittelemään kertomuksen myöskin tästä aiheesta, joten tämä kiinnostaa mitä kovasti tämä aihe. Voin kertoa kollegoille, että 7. päivä huhtikuuta järjestetään ylimääräinen täysistunto, jossa kerrotaan tuon huippukokouksen tuloksista. Tämä on hyvä uutinen. Huono uutinen on se, että koko sitten siirtyy kello 16.30 aina kello 8 asti illalla, eli valiokuntakoko järjestetään puolitoista tuntia myöhemmin kuin yleensä. Hienoa, että voin nyt antaa teille puheenvuoron, herra Lopez Carillo. Te voitte ensin esittää oman puheenvuoron ja sitten voitte vastata kollegoiden kysymyksiin ja kommentteihin. Olkaa hyvä. President. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja sisämarkkinavaliokunnan jäsenet. Tämän puolivuotiskauden aikana Espanjan ö, puheenjohtajuuskauden aikana kilpailukykyneuvoston ja sen sisämarkkinaosion puheenjohtajana minulla on ensinnäkin ilo olla läsnä täällä valiokunnassa ja esitellä teille ne painopistealueet, joita Espanjan hallitus on sisämarkkinoille puolivuotiskaudellensa asettanut. Tiedätte, että tämä aika on hyvin erityinen, hyvin ainutlaatuinen. Meillähän on aivan uusi oikeus perusta Euroopan unionin toimille. Ja meillä on myös aivan vasta virkansa astunut Euroopan unionin komissio. Kuten tiedätte, komissiohan ryhtyi toimimaan lähestulkoon kaksi kuukautta Espanjan puheenjohtajuuskauden alun jälkeen. Ja näin ollen tämän puolivuotiskauden aikana me haluamme ottaa kiinni menetetyn ajan – ei sitä menetetty pelkästään Euroopan unionin institutionaalisen keskustelun vuoksi, vaan myös sen vuoksi, että uuden komission virkaan astuminen useista eri syistä viivästyi, ja te tunnette oikein hyvin nämä työt. Haluaisin tunnustaa, antaa julkista tunnustusta Ruotsille puheenjohtajavaltiona, ja haluaisin kertoa, haluaisin kiittää myös tästä puheenjohtajuustrion työstä, Espanjan, Belgian ja Unkarin työstä. Me tulemme tekemään yhteistyötä solidaarisella tavalla, säännönmukaisesti, toimien yhdessä, panen täytäntöön yhteistä puolentoista vuoden ohjelmaa. Ja toivottavasti tämä tulee antamaan myös hyvän lopputuloksen Euroopan unionin jatkaessa tiellänsä eteenpäin. Lissabonin sopimuksen seuraamuksena meillä on myös Euroopan parlamentti, jolla on hyvin paljon toimivaltaa. Sillä on uusia lainsäädännöllisiä, poliittisia ja valvontatoimivaltuuksia. Ja tämän vuoksi olen erittäin iloinen voidessani olla tänään teidän keskuudessanne täällä. Euroopan parlamentti on neuvoston erittäin tärkeä keskustelukumppani. Ja ensimmäistä kertaa nyt me koemme, miltä tämä tuntuu, koska tämä on ensimmäinen puheenjohtajuuskausi, joka toteutuu täysin Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa. Haluaisin jakaa puheeni kahteen osaan. Ensinnäkin haluaisin puhua yleisesti ottaen sisämarkkinoista ja siitä, mitä sisämarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu Euroopan unionissa. Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin suurista aarteista ja sisämarkkinat ovat olleet todellakin suuri menestystarina, vaikka joitakin asioita on vielä kesken, mutta sisämarkkinat ovat olleet valtaisa menestys Euroopan unionin ensimmäisen 50 vuoden eli puolen vuosisadan aikana. Tulen puhumaan myös jotain uu, tästä uudesta aikakaudesta, sisämarkkinoiden ö, uudesta merkityksestä. Se on jo osa maisemaa ja meillä on, me olemme hyvin tietoisia siitä, miten tärkeät sisämarkkinat ovat. Tähän suuntaan menee siis ensimmäinen osa puhe, puheestani niin ja sitten toisessa osassa tulen puhumaan joistakin konkreettisista aloitteista, direktiiveistä ja ehdotuksista, joita käsitellään tällä hetkellä joiden osalta niin Euroopan parlamentin, tämän valiokunnan kuin neuvostonkin täytyy tehdä yhteistyötä, koska me, mehän olemme Euroopan unionin kaksi yhteislainsäätäjää, neuvosto ja Euroopan parlamentti. Lähden liikkeelle tässä nyt näistä ensimmäisistä pohdinnoista, jotka liittyvät sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen, elvyttämiseen. Kuten sanoin, me elämme nyt kriisin aikaa, talouden aikaa, jolloin me haluamme saada kestävää elvytystä ja haluamme välttää sitä, että enää koskaan joudumme näin vakavan kriisin käsiin. Näin vakava kriisiä meillä ei ole ollut sitten vuoden 1930. Meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita. Meidän täytyy löytää siitä aivan uusia ulottuvuuksia. Ja näin ollen meidän mielestämme on aivan ehdottoman myönteistä, että sisämarkkinat ovat todellakin eturintamassa Euroopan komission julkaisemassa maaliskuun 13. päivän julkaisemassa asiakirjassa, jonka aiheena on Eurooppa 2020 kasvun ja työllisyyden luomisen strategia. Sisämarkkinat eivät ole kokonaisuudessaan kehittyneet, asiakirja tämän tunnustaa. Ja toivon, että näin myös valtioiden ja hallitusten päämiehet tulevat tunnustamaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa ensi viikolla. Samoin kuin viimeisessä virallisessa huippukokouksessa kesäkuussa, jolloin tämä Eurooppa 2020 strategia virallisesti lanseerataan. Sisämarkkinat ovat yksi näistä valtaisen tärkeistä välineistä, joita Euroopan unionissa on. Komission 13. maaliskuuta julkaisemassa asiakirjassa sanotaan, että Euroopan unionin kaksi tärkeintä välinettä ovat yhtäältä sisämarkkinat ja toisaalta eurooppalaiset rahastot eurooppalainen rahoitus, rakennerahastos ja niin edelleen. Ja nämä sisämarkkinat ja erilaiset rahastot ovat Euroopan unionin kaksi tähdellisintä välinettä, ja niitä täytyy käyttää asianmukaisesti. Ottaen huomioon nämä sisämarkkinoiden uudet ulottuvuudet, juuri näistä seikoista me keskustelimme professori Mario Montin kanssa, ja tähän hän puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajakin jo viittasi kokouksemme alussa. Keskustelimme herra Montin kanssa kilpailukykyministerineuvostossa ensimmäinen maaliskuuta. Järjestimme tuolloin epävirallisen työlounaan sisämarkkinoista vastaavien ministerien kanssa. Ja professori Monti oli siis läsnä tällä työlounalla, samoin kuin komission varapuheenjohtaja Tajani ja sisämarkkinoista vastaava komission jäsen herra Barnier. Professori Monti, kuten tiedätte, sai puheenjohtaja Barrosolta henkilökohtaiseksi tehtäväksi valmistella kertomuksen Euroopan unionin sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Mario Monti korosti joitakin selviä merkkejä, joita hän kutsui Euroopan integraation väsymykseksi. Ne ovat korostuneet, kiitos talous- ja rahoituskriisin. Itse asiassa professori Montti puhui jopa sisämarkkinoiden ja suuren yleisön mielipiteen välisestä suuresta kuilusta. Jollakin tapaa tämä on este uusien toimien tekemiselle, mutta toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden suuremmalle yhdentymiselle ja Mario Monti tässä korosti kahta seikkaa yhtäältä sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä niin, että todella pantaisiin täytäntöön olemassa oleva lainsäädäntö. Ja samalla sitten toisaalta pitäisi vahvemmin ponnistella niiden alueiden yhdentämiseksi, joiden osalta ei vielä ole lainsäädäntöä. Nämä olivat nämä kaksi ydinkohtaa, jotka Mario Montti otti Euroopan unionin sisämarkkinoiden vahvistamisesta esille. Monti viittasi uusiin alueisiin, uusiin ulottuvuuksiin sisämarkkinoilla ottaen huomioon tässä nyt esimerkiksi palvelut ja digitaaliagentan, niin kutsutun sisämarkkinoiden fyysisen rakenteen, energia, liikenne ja perusrakenteet ja hän todella korosti, että hän puhuu tässä sisämarkkinoiden fyysisesti, fyysisestä rakenteesta, ei niinkään sisämarkkinoiden lainsäädännöllisestä sääntelystä, vaan sisämarkkinoiden tiukasti fyysisistä ulottuvuuksista ja niistä ongelmista, joita sisämarkkinoilla on, kun esimerkiksi energia, liikenne, televiestintä sektoreilla ei ole yhteen toimivuutta. Mario Monti puhui myös kuluttajista, sisämarkkinoiden ulkoisesta ulottuvuudesta ja pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisesta. Luonnollisestikin professori Montti kaiken tämän otti esille Euroopan unionin ilmastonmuutoksen torjuntakontekstissa. Ja tämähän on aihe, jota tullaan käsittelemään ensi viikolla myös torstain ja perjantain Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Mario Monti hyvin selvästi toi meille esille sen, että sisämarkkinoiden, sisämarkkinoiden täytyy olla paljon paremmin, ähm, kansalaisten ja yritysten täytyy paljon paremmin hyväksyä sisämarkkinat. Ja Montti puhui uudenlaisesta kansalaisuuden mallista, kansalaisuuden, joka on suhteessa sisämarkkinoihin. Kilpailu ministerineuvoston ja herra Montin välinen kokous oli sellainen, jossa kaikki ministerit ähm, ilmoittivat olevansa yhtä mieltä Mario Montin näkemysten kanssa ja ähm, lähtivät liikkeelle siitä, että sisämarkkinat täytyy saada uudelleen käyntiin ja elpymään. Me olemme sellaisessa vaiheessa nyt äh, sisäpolitiikassa, että sitä luonnehtii hyvin vahvasti äh, sisämarkkinoiden elvytys. Näin ollen meidän täytyy löytää nyt uutta pontta niin sanotusti sisämarkkinoille. Ministerit olivat yhtä mieltä herra Montin kanssa siitä, että on useita sellaisia aloja, joilla voidaan helpottaa talouden kasvoja, jotka liittyvät vahvasti sisämarkkinoihin. Esimerkkinä tästä esimerkiksi palvelumarkkinat tai digitaalimarkkinat, sähköinen kaupankäynti ja luonnollisestikin myös kaikki ne perusrakenteet, jotka toin tuossa esille, jotka muodostavat sisämarkkinoiden selkärangan. Keskustelu oli erittäin intensiivistä ja hyvin sisältörikasta. Ja nimenomaan tästä syystä Espanja puheenjohtajavaltiona ehdotti ja ministerineuvoston läsnä olevat jäsenet hyväksyivät sen, että otetaan mukaan tämä sisämarkkinoiden uudelleen lanseeraus, elvytys, kysymys, kilpailu ministerineuvoston esityslistalle toukokuussa niin, että voitaisiin ensimmäiset, ensimmäiset pohdinnat nyt sitten ja näkemykset antaa Mario Montin kertomuksesta, joka toivon mukaan tuossa vaiheessa on jo toimitettu komission puheenjohtajalle Barrosulle. Seuraavaksi haluaisin viitata joihinkin neuvoston työn alla oleviin asioihin, ja nämä ovat myös kuulu, nämä ovat tämän valiokunnan, tässä valiokunnassa myös olleet työn alla. Ja haluaisin myös viitata joihinkin tiettyihin lainsäädäntökysymyksiin, jotka, kuten totesin jo tuossa aikaisemmin, ovat nyt lopullisen hyväksynnän vaiheessa tai täytäntöönpanon vaiheessa. Jos aloitan nyt ensimmäisestä, niin kysymys on palveludirektiivistä. Palveludirektiivihän on erittäin tärkeä, yksi tärkeimmistä Euroopan unionin lainsäädäntöaloitteista. Palvelut edustavat, kuten hyvin tiedätte, noin 70 prosenttia eurooppalaisesta BKT, ja ne edustavat samantyyppistä prosenttiosuutta myös työllisyydestä joten ei todellakaan edes tarvitse palvelusektorin merkitystä millään tavalla liioitella. Äärimmäisen tähdellistä on hyödyntää maksimaalisesti näitä palveluja sisämarkkinoiden kentällä niin, että voidaan elvyttää kasvua ja luoda uusia työpaikkoja ja vastata kuluttajien oikeuksiin sisämarkkina-alalla. Näin ollen meidän täytyy tarttua kaikkiin palveludirektiivin meille tarjoaviin mahdollisuuksiin, niin että voidaan toteuttaa syvällisiä uudistuksia, mikä tarkoittaa sitä, että pannaan todellakin täytäntöön ne perusperiaatteet, jotka ovat olleet jo 50 vuoden ajan Euroopan unionin sydämessä. Ja näin voidaan luoda myönteisempää ja avoimempaa sääntelyilmapiiriä kaikille sidosryhmille, kaikille toimijoille, jotka ovat mukana näis, tällä palvelusektorilla ja sen eri toimissa. Tämän vuoksi mielestäni on todella tähdellistä nyt siirtää palveludirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tämä täytyy tehdä asianmukaisella, hyvällä tavalla – viime vuoden viimeisenä päivänä tämä määräaika meni umpeen lainsäädännön siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tähän mennessä, ja tämä nyt ei ole mitenkään äärimmäisen myönteinen seikka, tätä direktiiviä ei kaikissa jäsenvaltioissa ole asianmukaisesti siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää nyt saattaa loppuun tämä direktiivi siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. tämä täytyy tämän lisäksi vielä toteuttaa hyvin. Tämän vuoksi nyt on jo käynnissä tämän direktiivin transposition valvontatoimet. Tässä on viisi jäsenvaltioiden ryhmää ja niiden välillä tehdään keskinäistä valvontatyötä tällä hetkellä ja tämän pitäisi mahdollistaa nyt se, että seuraavaa kilpailuministerineuvostokokoukseen saadaan sitten jo sellaisia tehtäviä 25. 26.5. esityslistalla on otettu muun muassa nimenomaan tämä keskinäinen valvontaprosessi ja komission kertomuksen pohjalta sitten me tarkastelemme sitä, millä tavalla tätä direktiiviä on, direktiiviä on siirretty osaksi kansallista, kansallista lainsäädäntöä. Sitten haluaisin viitata myös tähän direktiiviin, joka liittyy kaupallisiin maksuihin ja niihin viivästyksiin, jotka tähän liittyvät. Ja tämähän on vahvasti yhteydessä myös talouskriisiin. Maksuviivästykset johtuvat myös pitkälti yritysten kassavajeista, ja tämähän, tällähän on tärkeitä vaikutuksia. Tämä saattaa johtaa konkursseihin ja tämän kautta myös hyvin vakaviin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tämän vuoksi Espanjan puheenjohtajavaltiona on sitä mieltä, että tämä direktiivi maksaviivästyksistä on äärimmäisen tärkeä eritoten PK-yritysten kannalta, koska PK-yritykset ovat niitä yrityksiä, jotka luovat suurimman osan työpaikoista meidän talousalueellamme. Komissio on tässä, neuvosto on tutkinut näitä kysymyksiä ja toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä tämän parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa näistä kysymyksistä niin, että päästään yhteisymmärrykseen. Joidenkin asioiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä on tiettyjä erimielisyyksiä, eriäviä näkemyksiä ja näitähän työstetään nyt neuvoston työryhmissä, jotka käsittelevät näitä aiheita, mutta olen varma, että me voimme päästä tyydyttävään lopputulokseen. Nythän on jo epävirallisia yhteyksiä neuvoston ja tämän valiokunnan esittelijöiden ja niiden, niiden henkilöiden välillä, jotka eritoten hoitavat tätä kysymystä. Ja toivottavasti me voimme mahdollisimman pian päästä tässä nyt sopimukseen tästä tärkeästä direktiivistä, joka täytyisi saada astumaan voimaan. On erittäin myönteistä, että nämä parlamentaariset valiokunnat, jotka osallistuvat tähän tämän asian käsittelyyn, ovat omat tarkistuksen ehdotuksensa jo tehneet. Ja toivottavasti tässä nyt päästään hyvään lopputulokseen. Sitten viittaisin vielä eräseen aiheeseen, eli tekijänoikeuksiin. Tämä on aihe, joka varmasti teitä kaikkia täällä kiinnostaa suuresti. Ja nopeasti myös kävisin läpi ja jotakin näistä asioista, esimerkiksi väärennykset ja pirattikopiot. Näillähän on äärimmäisen kielteisiä vaikutuksia eritoten innovatiivisten yritysten kehitykselle. Me haluamme innovaatiota. Innovaatio on yksi peruselementeistä, joka tulee luomaan työpaikkoja Euroopan unionissa myös tulevaisuudessa. Mutta väärentäminen saattaa aiheuttaa myös terveysvaaran Euroopan unionin kansalaisille. Meidän täytyy kannustaa luovuuteen ja innovaatioon ja tämän vuoksi meidän täytyy todella torjua näitä iskuja luovuutta ja innovaatiota vastaan. Maaliskuun ensimmäinen päivä ministerineuvoston kokouksessa, johon jo viittasinkin, hyväksyt hyväksyttiin vastauksena komission tiedonantoon tästä aiheesta. Hyväksyttiin siis päätöslauselma, jossa ilmaistaan neuvoston tahto voittaa tämä taistelu piraattikopioita ja tuoteväärennöksiä vastaan. Neuvosto myös on erittäin myönteinen sen osalta, että teollisuustekijän oikeuksien – Direktiivi on pantu täytäntöön kaikkialla Euroopan unionissa. Neuvosto odottaa komission arviointia tämän direktiivin vaikutuksista. Ja haluan myös todeta, että me täysin tuemme näitä neuvotteluja, joita käydään tällä hetkellä monenvälisistä sopimuksista, joiden tavoitteena on todellakin torjua piratikopioita ja tuoteväärennöksiä, eli tämä acta sopimus eri osapuolet ovat tässä ilmaiset omia huolenaiheitansa neuvotteluissa. Ja me tietysti otamme ne huomioon. Otamme tietenkin huomioon myös Euroopan parlamentin kannan, sen näkemykset kansainvälisestä kaupasta ja tuoteväräydestä vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan. Ja otamme neuvottelussa myös huomioon viimeisimmät asiakirjat, kuten esimerkiksi viime viikon Euroopan parlamentin täysistunnossa hyväksytyn tekstin, jossa korostetaan eritoten avoimuutta tärkeänä välineenä torjua tuoteväärännyksiä. Ja luonnollisestikin tässä korostetaan myös Euroopan parlamentin roolia, sen osallistumista ja sen asiantuntijuutta tämän asian osalta. Tekijänoikeuskontekstissa haluaisin myös vielä viitata lopuksi eurooppalaisiin patentteihin. Korostan tässä nyt mielestäni poliittisesti kaikista relevanteimpia kysymyksiä, eli tämä eurooppalainen patenttikysymys, sehän on hyvin tunnettu asia. Se on asia, jossa monien monien keskustelu vuosien jälkeen ei vieläkään ole nähty lopullista tulosta yhteisöpatentin osalta. Yhteisöpatentista sopimuksen saaminen olisi todellinen kannustin innovaatiolle ja tämän vuoksi komissio tulee tekemään vielä lisää työtä, jotta saavutetaan eurooppalainen yhteisöpatentti ja tämän vuoksi me olemme luodeet tässä vuoropuhelun, vuoropuhelun komission ja komission jäsen Wagnerin kanssa niin, että voimme antaa oman panoksemme ja todella elvyttää tätä keskustelua ja mennä sen osalta mahdollisimman pitkälle tämän asian oikeudellisesta näkökulmasta me odotamme tässä nyt Luxemburgin tuomioistuimelta päätöstä. Ja toistan vielä, että me teemme kaikkemme puheenjohtajuuskaudella, jotta saamme tämän asian menemään eteenpäin. Ja tulemme keskus, keskittymään aiheisiin, jotka liittyvät tähän, jotka ovat vielä avoimia. Erittäin myönteisenä pidämme sitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentti on todella yhteislainsäätäjänä tämän asian osalta. Ja Espanja puheenjohtajavaltiona haluaa käydä Euroopan parlamentin kanssa hyvin hedelmällistä keskustelua näistä patenttikysymyksistä. Sitten lopuksi vielä puheenjohtaja viittaisin tekijänoikeuslainsäädännön osalta. Eräseen seikkaan meillä on Euroopan parlamentin ja neuvoston eh, käsittelyssä direktiivi, joka muuttaa vuoden 2006 direktiiviä. Tämä on niin neuvoston kuin parlamentikin esityslistoilla ja neuvosto on oikein hyvin pannut merkille parlamentin näkemykset ja tarkistukset ja on täysin yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että tässä täytyy esimerkiksi tulkien ja muiden toimijoiden oikeuksia täysin kunnioittaa taiteilijoiden ja muiden esiintyvien henkilöiden oikeuksia täysin kunnioittaa, jos me haluamme todella kannustaa innovatiivisuuteen. No niin, puheenjohtaja. Näin lopuksi sanoisin, että me elämme hyvin vaikeita aikoja, mutta myös hyvin innostavia aikoja. Aikoja, jotka ovat omiaan luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Ja tämähän liittyy tähän viimeiseen seikkaan, jonka juuri tuossa mainitsin taiteilijoiden oikeuksista. Meillä on taloudellisia ongelmia, mutta meillä on myös välineitä, joilla vastata näihin ongelmiin. Ja ensimmäinen näistä välineistä on sisämarkkinat. Tämän vuoksi toivon, että kaikki eurooppalaiset hallitukset, Euroopan unionin toimielimet, neuvosto ja Euroopan parlamentti pystymme todella ymmärtämään toisiamme ja luomaan konsensusta tässä keskenämme ja komission kanssa niin, että me voimme muuttaa tämän kriisin mahdollisuudeksi. Eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on joutunut tällaisten testien kautta nyt kulkemaan kohti tulevaisuutta. Ja aina tässä on onnistuttu ja varmasti näin tulee tapahtumaan myös lähitulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, herran valtiosihteeri. Te katoitte tässä hyvin laajan alan ongelmia. Olemme samaa mieltä siitä, tai vakuuten siitä, että sisämarkkinoihin liittyvät asiat todellakin lähinnä teidän puheenjohtajakautenne aikana Espanjatuksen sydäntä. Ja viittasitte siihen, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin aarre, vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurin osa tästä aarteesta on edelleenkin maan alla piilossa. Meidän täytyy nyt kaivaa hieman syvemmältä ja saada tämä aare loistamaan hieman kirkkaammin kuin tähän saakka. Ja tähän professori Monti myöskin työssään pyrkii. Professori Montihan aikoo tulla esittelemään asiakirjan 25.6. toukokuuta meidän kokouksemme. Olemme olleet hyvin läheisesti yhteistyössä hänen kanssaan ja ehkä parlamentilla voisi olla ehkä yhteinen kokous neuvoston ja professori Montin kanssa. Olisi hienoa yhdessä varmistaa se, että nämä, tämä aare olisi Euroopan unionin kaikkien kansalaisten käytettävissä. Täällä on varmaan useita puheenvuoropyyntöjä. Professori Cori de Campos, herra Bussoi, herra Schwab, ei tosiaan ole kyllä paikalla – mutta lukuisia puheenvuoron esittäjiä on listallani. Professori Correa de Campos ensin sosiaaliryhmästä ehkä herra Ariassa, niin ikään voi esittää puheenvuoron, mikä hän haluaa mielelläni. Anna puheenaikaa. Ja mikäli joku muukin haluaa puhua, niin pyytäkää ihmeessä puheenjohtaja professori Campos ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiittää valtiosihteeri Lopes Garridua kunnianhimosta ja siitä, että teillä on paljon hankkeita tulossa. Tässä on todella paljon hankkeita käsittelyssä, uusia aloitteita. Puheenjohtajamme ö, tässä puhui näistä tästä ö, salaisesta aarteesta toivottavasti tästä ei taas tule salaista, koska salainenhan on aina vaarallista. Toivottavasti tämä on avoimempaa ja tässä ei ole niin paljon riskejä mukana. Haluaisin muutaman seikkaan tässä nyt puuttua. Ensimmäinen niistä liittyy palveludirektiiviin ja teidän arvioonne siitä, että niin, komissio tästä tulee varmaankin tekemään tällaisen arvion. Nämä monimutkaiset direktiivit, ideologiset direktiivit, kuten palveludirektiivi, ne ovat, äh, niiden täytäntöönpano on viivästynyt suuresti. Oletteko sitä mieltä, Oletteko sitä mieltä, että direktiivistä on nyt poistettu ne ideologiset aspektit, jotka parlamentissa tekevät, tekivät siitä sellaisen, että se jakoi paljon mielipiteitä. Ja uskotteko, että nyt on helpompi saada tämä direktiivi täytäntöönpannuksi? Toinen kysymykseni liittyy näihin lääketuotteisiin. En tiedä, mikä teidän vastuujakonne on Espanjan hallituksessa, mutta mutta meillä tämä on ensinnäkin sillä tavalla, että päävastuu tässä on ympäristövaliokunnalla ja, ja tätä on myös käsitelty täällä valiokunnassa ja nämä kolme aluetta, johon tämä on jaettu, lääkeiden valvonta, tiedotus potilaille ja lääkeväärennökset, niin meistä vaikuttaa siltä, että Espanjan valtiona ei ole hirvittävän kiinnostunut viemään, viemään eteenpäin eritoten tätä potilaille tiedottamiskysymystä ja haluaisin, että vahvistaisitte, onko näkemykseni oikea. Sitten maksuviivästysdirektiivistä vielä, kuten valtiosihteeri varmaan tietää, niin tästä on vahvasti keskusteltu täällä Euroopan parlamentissa, on yritetty jakaa näitä ää, äh, ähm, maksun odottajia, siis yrityksiä erilaisiin ryhmiin riippuen niiden taloudellisesta tilanteesta. Jotkut isommat tarvitsevat kenties vähemmän suojaa kuin toisaalta pk-yritykset, joilla nimenomaan näinä aikoina on vielä enemmän vaikeuksia rahoitusmarkkinoilla. Mikä on teidän näkemyksenne tästä aiheesta, johon me Euroopan parlamentissa olemme vahvasti keskittyneet? E-commerce-direktiivi ei ole teidän toimivaltuuksissa niinkään, joten en nyt siihen hirvittävästi tartu, mutta haluaisin onnitella teitä siitä rohkeudesta, jolla olette tarttuneet tähän patenttikysymykseen, eli toten ottaen huomioon ne ongelmat, joita tähän on ollut liittynyt ja jotka ovat johtaneet suuriin viivästyksiin. Edustaja Bozoi. Olla și-a odată cu punerea în aplicare a tratatului. Kiitos. Espanjan puheenjohtajakausi on aloittanut mandaattinsa käyttämällä, tai nyt samaan aikaan kun Lissabonin, Lissabonin sopimus astunut voimaan ja meillä on uusi komission jäsen myös. Minä uskon, että Espanja puheenjohtajakaudella on tehtävä nyt totta näistä asioista. Jos me haluamme puhua EU 2020 strategiasta, niin silloin sisämarkkinoiden vahvistamisen tulisi olla tämän koko strategian ydin. Ja koska EUn jäsenvaltiot pikkuhiljaa tässä pääsevät eteenpäin tästä taloudellisesta lamasta ja talouskasvu on varovasti nähtävissä, niin uskon, että meidän tavoitteenamme tulee olla sisämarkkinat. Mutta ennen kuin ryhdymme uusiin aloitteisiin, sisämarkkinoiden äh, vahvistaminen äh, on tärkeää ja olemassa olevaa lainsäädäntöä, sitä on huolehdittava, että se toimeenpannaan. Ja nämä ongelmat, mitä on ollut lainsäädännön siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön, on IMKOssa ollut lähinnä palveludirektiivi sekä pätevyyksien tunnustaminen. Me tulemme tekemään todennäköisesti toimeenpano äh, mietinnön tästä palveludirektiivistä ja Euroopan parlamentti tulee varmasti keskustelemaan palveludirektiivin toimeenpanosta lainsäädännössä. Tämä on erittäin hyvä väline jäsenvaltion viranomaisille ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti PK-yrityksiin ennen kaikkea, mutta ylipäätään yritysympäristöön. Uskotteko te, että kompromissi ja yhteinen kanta olisi mahdollinen Espanjan puheenjohtajakauden aikana? Toinen asia, josta olemme puhuneet valiokunnassamme, liittyy kuluttajasuojadirektiiviin. Eilen me keskustelimme komission jäsen Redingin kanssa ja uskon, uskoisin, että mitä tulee ponnisteluihin saavuttaa yhteinen kanta, niin eilinen keskustelu oli sen kannalta ratkaiseva. Tätä direktiiviä ei todennäköisesti kuitenkaan viedä päätökseen Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Todennäköisesti tulee kestämään ainakin vuoden ennen kuin pääsemme lopulliseen päätökseen. Mutta uskon kuitenkin, että teidän puheenjohtajakaudellenne on tärkeää tukea teknistä keskustelua ja pyrkiä viemään sitä eteenpäin. Haluaisin myös onnitella teitä aloitteestanne eurooppalainen patentti. Se on asia, josta olemme puhuneet kauan nyt vihdoin toimimme. Kiitoksia paljon. Arias puhuu seuraavaksi. Uh, Tässä järjestyksessä. Ministeri on paikalla vain kello 16 saakka, joten pyydän, että esitätte lyhyitä ja ytimekkäitä kysymyksiä, ja sitten ministeri saa tilaisuuden vastata. Te olette siis joustava, hienoa, herra ministeri, mutta siinä tapauksessa varmaan saat ihan hankalampia kysymyksiä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, herra Lopes Garrido. Kiitoksia, että olette täällä ja kiitokset tästä esityksestä. Minä vielä tässä olisin odottanut, että olisitte puhunut myös kuluttajaoikeusdirektiivistä. Espanjan osalta näytti siltä, että se ei vaikuttaisi Espanjan niin kovasti, mutta täällä me nyt keskustelemme siitä, että pitäisikö tämän olla maksimisuoja vai maksimi, minimisuojan taso. Ja jos se on maksimi, niin me mietimme, että olisiko meillä yksi aina direktiivi kaikille Euroopan unionin maille. Ja tämä johtaisi siihen, että ne maat, joilla, joiden kuluttajilla on su- korkeampi suoja, menettäisivät osan tästä suojan tasosta. Ja ne, joilla on alhaisempi suojan taso, niin siellä suojan taso kuluttajille nousisi. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Kysyisin teiltä nyt hyvä valtiosihteeri, mikä on teidän näkemyksenne tästä aiheesta? Ajatellen tämän direktiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos hyväksytään tällainen maksimisuojan taso. Espanjassahan ö, olisiko tämä mahdollista, että suojan taso laskisi vai ei? Olen epäveristä samaa mieltä Värtiösiterin kanssa siitä, että koska hänen kollegansa kanssa on jo pitkään keskusteltu kuluttajan suojasta, niin tänään voidaan keskittyä lähinnä sisämarkkinoihin, mutta voitte tietenkin kommentoida myöskin kuluttajan suora suoja-asioita, mikäli haluatte. Tämä on aivan teidän hallussanne tämä asia. Vernio. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Espanjan edustajaa, herra valtiosihteeriä, joka on toiminut aktiivisesti Strasbourgissa, mutta myöskin meidän valiokunnassamme. Hienoa siitä, hienoa, että teette näin läheistä yhteistyötä meidän kanssamme toista jatkuu myöskin tulevaisuudessa. Te viittasitte Montin kertomukseen ja myöskin sisämarkkinan väsymykseen. Tämä on nähty jo vuodesta 2005 eteenpäin, kuinka Euroopan kansalaiset vaalienkin yhteydessä katsovat, että Eurooppa-hanke vain etenee kauemmaksi heistä ja Eurooppa ei anna heille riittävästi. Palveludirektiivin yhteydessä käytiin hyvin painavia keskusteluita. Nyt on erittäin tärkeää vahvistaa sisämarkkinoita ja saman aikaan luoda kasvua ja työllisyyttä ja saman aikaan suojella kansalaisia – varsinkin silloin, kun on kyse yleisyydellisistä palveluista. Meillä on olemassa direktiivi, jonka puolesta on tehty hyvin paljon työtä. Poliittiset elimet, parlamentti, komissio, neuvosto hyvin voimakkaasti keskustelivat, keskustelivat myöskin rajat ylittävien työntekijöiden oikeuksista. Kyse on taloudellisista kysymyksistä, solidaarisuudesta ja muista seikkoista. Kyse on satojen tuhansien työpaikkojen luomisesta työpaikkoina, jotka olisivat ihmisten palveluksessa, parantaisivat ihmisten jokapäiväistä elämää. Ja samalla ihmiset saavat elämäksi Eurooppa-hanketta Eurooppa-myönteisemmiksi. Teidän jälkeensä, teidän jälkeinen puheenjohtajamaaksi tulee Belgia. Toivottavasti Belgian kanssa voitte tehdä yhteistyötä. Miten te katsotte voivanne saavanne aikaan erittäin tärkeitä aloitteita tässä suhteessa, niin että sisämarkkinat saataisiin uudestaan jaloilleen ja samalla kansalaisuusajatus ja kansalaisten myönteinen suhtautuminen sisämarkkinoihin paranisi? Mitä aiotte tehdä tässä suhteessa? Kiitoksia Bernadette. Seuraava puhuja. Thank you, President, and I want to thank... Kiitos. Ää, otitte esiin aiheita, joista tullaan puhumaan tulevina kuukausina. Puhutte myös Montin työstä aikoinaan, kun käynnistettiin sisämarkkinat ja nyt minulle tulee, että jotain on ollut väärin ja sen vuoksi meidän täytyy nyt tehdä enemmän, jotta voimme parantaa asioita. Ja puhuitte, jos ymmärsin oikein, uudenlaisesta äh, kansalaisuudesta, joka liitettäisiin sisämarkkinoihin. Minua huolestuttaa tämä kansalaisuus, jos se on asia, joka muuttaa kansalaiset enemmänkin kuluttajaksi vaiko huomioiko se enemmänkin kuluttajien ja kansalaisten tarpeet? Koska on ihan hienoa, että meillä on sisämarkkinat, eh, jotka toimivat kuin käkikello. Mutta meidän täytyy muistaa, että mitä ikinä me teemme, niin sen täytyy palvella kansalaisia. Thank you very much, uh, Mr. And uh, finally, Christian Engström. Thank you. Uh... Kiitoksia. Arvoisa valtiosihteeri, te mainitsitte akta-lainsäädännön ja parlamentin viime viikolla antaman päätöslauselman. Te totesitte, että tämä osoittaa, miten merkittävä rooli parlamentilla on ja miten paljon tarvitaan avoimuutta. Mihin konkreettisiin toimiin Espanja aikoo ryhtyä puheenjohtajakauden sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti saa nähtäväkseen kaikki relevantit asiakirjat niin nopeasti kuin mahdollista? Okay. Uh, well, thank you, colleagues, for Kiitoksia kollegat näistä kysymyksistä. Nyt äh, ilomielin annan puheenvuoron herran valtiosihteerille, jotta hän voi vastata ja kommentoida esiin tulleet asiat. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tämän vastausosioni sanomalla, että olen yhtä mieltä tästä hyvin selvästi valiokunnan puheenjohtajan esille tuomasta seikasta, eli valiokunnan läheisestä yhteistyöstä neuvoston kanssa niin, että voidaan kehittää ja viedä eteenpäin tätä niin kutsumaamme sisämarkkinoiden uudelleen lanseerausta ja elvytystä. Ja minähän kutsuin sitä Euroopan unionin aarteeksi. Ja sen täytyy todellakin olla mahdollisimman avoin, mahdollisimman näkyvä aarre Joten jos sisämarkkinoilla on joitakin sellaisia asioita, jotka ovat hieman haperoituneet, koska ne ovat olleet pinnan alla, niin nyt täytyy todellakin varmistaa se, että aarre voi taas nauttia auringosta, tästä auringosta, jota on täällä Brysselistä. En tiedä, miksi, täällä, miksi Brysselillä on niin huono maine. Aina kun käyn täällä, niin aurinko paistaa. Ja Toivottavasti aurinko paistaa tähän aarteeseen, eli sisämarkkinoihin, joka voi todellakin toteuttaa kaikkia potentiaaliansa ja palvella kansalaisia. Ja myöhemmin tulee viittaamaan sitten tähän huomioon, jonka kreikkalainen kollega sieltä salista esitti. Sen lisäksi hän täällä myös puhuttiin Mario Montin tulevasta kertomuksesta, puheenjohtajakin tähän viittasi, ja kysyttiin, mikä merkitys sillä voi olla sisämarkkinoiden uusien näkemysten luomiseksi ja sen auttamisessa, että Euroopan unionin tulevaisuuden kasvu- ja tuotantomalli olisi keskiössä sisämarkkinoilla? No, puheenvuoroja ja kysymyksiä oli paljon ja minun täytyy todeta, että vaikka komission puheenjohtaja, joka olikin se, joka pyysi Mario Montilta tätä kertomusta. Neuvostokin haluaa todellakin sitä tarkistella, tarkistella läheltä. Olemme varmoja, että siitä tulee aivan loistava raportti. Me tunnemme Mario Montin uraan. Me tiedämme, että hän tulee erittäin hyvän, hyvin tekemään tämän työnsä. Ja mehän kävimme tässä aikaisemmin keskustelua hänen kanssaan työlounan merkeissä ja olemme varmoja siitä neuvostossa, että Monti tulee erittäin hyvän kertomuksen meille toimittamaan. Ja tulemme käymään erittäin mielenkiintoista keskustelua tästä kilpailukykyministerineuvostossa. Ja jos tarttuisin tässä puheenjohtajanne sanoihin, niin olisi erittäin hyvä asia, jos tässä keskustelussa olisi mukana myös Euroopan parlamentin edustaja. Ja todella kutsun teidät, hyvä valiokunnan puheenjohtaja, kilpailukykyneuvoston keskusteluun, jota me käymme epävirallisella tavalla aivan niin kuin kävimme keskustelua Mario Montin kanssa tässä aikaisemmin. Ja toivottavasti silloin Euroopan parlamenttikin voi ilmaista oman kantansa tästä asiasta, koska me tarvitsemme tässä Euroopan unionin kannalta äärimmäisessä strategisessa kysymyksessä. Sisämarkkinathan on todella strateginen kysymys uuden vuosituhannen Euroopan unionille ja tässä meidän täytyy kaikkien toimielinten todella läheisessä yhteistyössä toimia, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission. Ja näin ollen kutsun teidät, hyvä puheenjohtaja, keskustelemaan Mario Montin kanssa, kun Euroopan unionin hallitusten kilpailukykyministerit tapaavat tämän asian osalta ja keskustelemme tästä kovasti odotetusta sisämarkkinakertomuksesta. Täällä esitettiin myös useita huomioita palveludirektiivistä. Koreille Campus tähän tarttui ja muutamat muutkin. Beisley. Palveludirektiivi on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan yhteismarkkinoiden syventämistä – ja minä kyllä asetan sen erittäin tärkeään asemaan. Palveludirektiivi on mielestäni aivan yhtä tärkeä direktiivi. Se on aivan yhtä vahvasti liitoksissa Euroopan unionin ytimeen, sen perusrakenteeseen, että se suorastaan on korkeammalla kuin mitkä, mikään ideologinen keskustelu Ja tästä näkökulmasta katsottuna, herra Korea, palveludirektiivillä on niin paljon potentiaalia, että sen on erittäin tärkeää, että se pystyy Euroopan unionin talouden eri kanaviin tulla mukaan. Ja tämän vuoksi, koska sillä on niin paljon voimaa, se voi myös aiheuttaa pelkoa tietyillä taloudellisilla sektoreilla tai tiettyjen julkis, taho, julkisten tahojen keskuudessa, koska tämä direktiivihän tarkoittaa sitä, että tapahtuu myös palveludirektiiville tiettyä vapauttamista ja että palvelusektorilla pannaan täytäntöön todellista kilpailua Tämähän on sektori, jossa on tiettyä harvain valtaa, esimerkiksi maantielisen sijainnin vuoksi. Pal- palveludirektiivi on direktiivi, jolla on valtaisa muutosvoima ja tämän vuoksi, tämän vuoksi siihen liittyy myös paljon vahvus, vastustusta. Joissakin jäsenvaltioissa direktiivi on jo siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Aina kun muutoksia tulee, niin ainahan on myös vastahankoisuutta. Ja Euroopan unioni on jatkuvaa taistoa ö, muutosten puolesta. Euroopan unioni on aina mennyt eteenpäin, kun se on pystynyt voittamaan vastannan kiisket ja ö, pystynyt myös ylittämään esteet. Esteitähän aina on. Esteitä oli jo ennen kuin tämä direktiivi astui voimaan. Tämänhän herra Korreja toi, toi jo esille. Ja tulee olemaan myös esteitä sen täytäntöönpanossa, mutta Euroopan unioni ja Espanjan valtiona on varmastikin antanut esimerkin siitä, miten vahvasti se haluaa, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön ja me haluamme hyödyntää kaikkia direktiivin suomia muutosvoimia eritoten näinä aikoina, jolloin me yritämme saavuttaa uudenlaista, terveemmällä pohjalla olevaa, vahvaa, vakaampaa, työpaikkoja luovempaa kasvua. Meillä on Eurooppa 2020 strategia ja se on todella yksi viitearvo sisämarkkinoiden osalta ja palveludirektiivi on yksi näistä perusakseleista. Täällä esitettiin myös joitakin huomioita maksuviivästysdirektiivin osalta. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joihin te viittasitte täällä. Maksuviivästysdirektiivi on painopistealue Espanjalle puheenjohtajuuskaudellamme. Se on todella yksi prioriteetti. Epäilemättäkin kyseessä on direktiivi, joka tulee eritoten hyödyttämään keskisuuria ja pieniä yrityksiä. Tietysti tämä direktiivi, sitä sovelletaan kaikkiin, mutta eritoten se tulee hyödyttämään pk-yrityksiä. Pk-yrityksillähän on vähemmän mahdollisuutta ö, toimia vaikeissa tilanteissa. Tämän vuoksi tämä direktiivi, jota todella tarvitaan, ja se täytyy mahdollisimman pian panna täytäntöön. Me haluaisimme, ja tässä viittaan myös parlamentin jäsen Beislin puheenvuoroon, haluaisimme, että tässä saavutettaisiin ensimmäisessä käsittelyssä jo yhteisymmärrys asiasta. Tämä on meidän toiveemme tämän direktiivin osalta. Tiedän, että tässä on vielä eroavaisuuksia näkemyksissä. Ajatellen esimerkiksi yritysten ja julkisviranomaisten kohtelua tai toimialaa tai sanktioita laskujen maksamattomuudesta, kuka nämä sanktiot kantaa ja voiko se niitä kantaa. Tässä on erilaisia vaikeuksia, jotka täytyy vielä voittaa. Ja toivon, että kun täällä valiokunnassa tästä äänestetään, muistaakseni valiokuntaäänestys on kahdeksas huhtikuuta IMKO-valiokunnassa, niin toivottavasti tässä nyt päästään yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on Espanjan puheenjohtajavaltion toive tämän äärimmäisen tähdellisen direktiivin osalta. Nämä ovat niitä lainsäädäntöaloitteita, jotka todellakin lähentävät kansalaisia Euroopan unionia ja saavat kansalaiset huomaamaan, miten tärkeä Euroopan unioni on. Ja tämän vuoksi näiden osalta täytyy tehdä enemmän työtä ja täytyy viedä niitä nopeammin eteenpäin. Yksi esimerkki tästä on juuri maksuviivästysdirektiivit. Täällä on myös usean otteeseen viitattu patentteihin, yhteisöpatenttiin. Ja haluaisin kiittää siitä, mitä sanottiin Espanjan puheenjohtajuusvaltiosta ja siitä, miten me olemme asettaneet yhteisöpatentin myös painopistealueeksemme. Me toivomme, että tässä päästäisiin nyt sopimukseen tästä patentista. Tämä asiahan on jo monien vuosien ajan junnannut paikallaan ja meidän täytyy nyt kaikkien tässä ponnistella kovasti, jotta saavutettaisiin tämä yhteisöpatentti, joka epäilemättä että on yksi äärimmäisen tähdellinen kilpailukykyyn vaikuttava seikka. Patentti on, kun käydään keskusteluja yritysmaailman edustajien kanssa, niin aina tämä nousee suurena toiveena esiin koska eurooppalainen monik patenttijärjestelmä on riittämätön. Se on kallis. Se on sellainen järjestelmä, joka ei millään tavalla auta kilpailukyvyn parantamiseksi. Ja tämän vuoksi meidän täytyy todellakin nyt päästä tässä asiassa eteenpäin. Me teemme tässä erittäin läheistä yhteistyötä asiasta vastaavan komission jäsen Barnierin kanssa. Seuraavaksi kuluttajat, kuluttajan suoja. No tähänkin viitattiin täällä muutaman jäsenen puheenvuorossa. Herra Arjas, herra Reisli. Kuluttajasuojakysymys. En viitannut tähän, koska olin ymmärtänyt, että tästä aikaisemmin oli jo puhuttu täällä, mutta oikein mielellänihän minä tästä nyt puhun koska mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Tämän vuoksi epäsuorasti tulee myös viittaamaan edustaja Trianta Fylidiksen kysymykseen, jossa hän toi esille tämän, että voidaanko kansalaisuus rajoittaa vain siihen, että kansalaiset ovat yhteydessä sisämarkkinoihin. No eurooppalaiset, Euroopan kansalaiset, yksi, tämän, yksi heidän elämänsä ulottuvuudesta on luonnollisestikin kulutus. Jos vaikeuksia on, jos epätasapainoa löytyy ja ö, hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä nähdään, niin tässähän loukataan yhtä Euroopan kansalaisten oikeuksista kuluttajina. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen mm, Lissabonin sopimuksessahan on mukana Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuskirja, joten ei tässä pelkästään tähän rajoitu Euroopan kansalaisuus, mutta Euroopan kansalaisten yksi tärkein, tärkeistä oikeuksista ovat kuluttajaoikeudet, jossa määritellään myös kuluttajien suhde yrityksiin. Ja tässä nousee esille myös kilpailun ja kilpailukyvyn merkitys niin, että voidaan uudelleen tasapainottaa markkinoilla näitä asemia tuottajien ja kuluttajien välillä. Me puolamme sitä, että tämä direktiivi menee eteenpäin, siis kuluttajasuojadirektiivi etenee. Sen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja asianhan liittyy tietysti myös tiedonsaannin oikeus, samoin kuin erilaiset rikkomusmenettelyt tässä, annetaan ratkaisuja myös huoneen tuotteiden palautusoikeudesta ja niin edelleen. Kysymys on aina kuluttajien oikeuksista. Meidän täytyy nyt neuvostokomission ja parlamentin välillä löytää tasapaino näiden kahden näkemyksen välillä, jotka liittyvät tähän direktiivin. Jotkut haluavat täyttä yhdenmukaistamista Euroopan unionin lainsäädännössä ja toiset haluavat erilaisten lainsäädäntöjen minimiharmonisointia. Puheenjohtajavaltiona me yritämme löytää tasapainoisen lopputuloksen tässä näiden eri, kahden eri näkemyksen välillä. Ja tämän vuoksi 26.–27. Ma- toukokuuta kilpailukykyministerineuvostossamme tulemme käsittelemään tätä asiaa ja yritämme todella löytää tällaisen tasapainoisen yhteisymmärryksen tästä. Ja on erittäin tärkeää tässä nyt hyödyntää kontakteja Euroopan parlamenttia tähän valiokuntaan niin, että tällä tavalla voidaan helpottaa tämän yhteisymmärryksen syntymistä. niin kuin herra Rieskin totesi, tämä ei varmaankaan ole asia, joka ratkaistaisiin meidän puheenjohtajuuskaudellamme, mutta tämän direktiivin täytyy edetä tässä meidän puheenjohtajuustriomme aikana. Kysymässä on tärkeästä kuluttaja-oikeuksien direktiivistä. Tässä sitten vielä muutamia hyvin konkreettisia seikkoja, esimerkiksi lääkevalmisteet. Herra Korreja tästä puhui. Tiedotus potilaille ei ole painopistealue aiheena, ei sen vuoksi, että emme haluaisi tehdä siitä painopistealuetta, vaan sen vuoksi, että monilla jäsenvaltioilla on hyvin eriäviä mm, näkemyksiä tästä aiheesta. Lähestulkoon 20 jäsenvaltiota tällä hetkellä ei pidä tätä mitenkään painopistealueena. Ja tämän vuoksi Euroopan komissio tulee uudelleen arvioimaan tätä ehdotusta luodakseen tietynlaisen toiminta suunnitelman tämän asian osalta. Sitten lääkevalvonnan osalta voin todeta, että tämä sujuu ihan hyvin. On mahdollisuuksia siihen, että tämä voitaisiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä. Komitologiaan liittyy tiettyjä teknisiä ongelmia, mutta suhteet tämän asian osalta Euroopan parlamentin suuntaan ovat erittäin hyvät. Ja olen varma, että tässä voidaan edetä asian osalta puheenjohtajuuskaudellamme. Luulenpa nyt puheenjohtaja, että olen vastannut kaikkiin näihin esitettyihin kysymyksiin. Ah, Rova Vernio viittasi vielä rajat ylittäviin palveluihin. Olen täysin yhtä mieltä hänen kansansa sen osalta, että tässä on valtaisa työpaikkojen luomismarkkinarako ja aivan epäilemättä tämä on painopistealue, jonka me jaamme Belgian ja Unkarin puheenjohtajuusvaltioiden kanssa. Jälleen kerran o, tässä osoitetaan, miten tärkeä rooli palvelusektorilla on ja miten tärkeä palveludirektiivi on ääri, tälle alalle. Se on erittäin tärkeää siirtää se osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tämä on yksi Espanjan puheenjohtajuuskauden painopistealueista. Puheenjohtaja, varmaankin olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ja vielä kerran toistaisin teille, hyvä puheenjohtaja, kutsun tulla keskustelemaan kanssamme ministerineuvoston kokoukseen herra Montin kanssa – yhteismarkkinoista ja toivottavasti tässä on hyvää syvällistä yhteistyötä neuvoston ja tämän valiokunnan välillä näinä strategisina aikoina. Tässä on meillä nyt uudenlainen Euroopan unioni edessämme, jota, jonka johtotähtänä on uusi Lissabonin sopimus. Kiitos. Well, Kiitän teitä oikein paljon mutta kysymys vielä äh, asiakirjoista ja niiden saatavuudesta jäi vastaamatta. Niin, asiakirjojen saatavuus vielä. Unohdin mainita sen. Me olemme tässä yhteyksissä Euroopan parlamentin kanssa niin, että voisimme eritoten käsitellä tätä kysymystä asiakirjojen saatavuusasetuksen uudistus on siis kyseessä ja me olemme valmiita osallistumaan toimielinten väliseen komiteaan. En tiedä, onko se seuraavassa toukokuussa ilmeisestikin. Me haluamme tehdä työtä tämän linjan mukaisesti ja me kyllä jaamme tässä Euroopan parlamentin tavoitteet. Well, I want to thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, valtiosihteeri ei ainoastaan siitä, että osoitte, miten te tunnette nämä kaikki asiat, mutta, ja myös vastasitte niin perin pohjin näihin kysymyksiin. Kiitokset myös sitä, että parlamentti saisi olla mukana keskusteluissa Montin kanssa, joka on askel eteenpäin meidän suhteissamme tehdä yhteistyötä. Ja samoin myös te toitte uusia ajatuksia meidän keskusteluihimme liittyen sisämarkkinoihin jatkossa, samoin kuin teidän innostuksenne eh, palveludirektiivistä, koska kollegat ovat tämän parissa työskennelleet niin kauan. Kiitokset, että te toitte tämän asian esiin. Ja olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että eh, neuvosto eh, huolehtii siitä, että tämä tärkeä direktiivi ja sen toimeenpano pidetään esityslistalla Eurooppa-asioiden ministerineuvostoissa. Tätä pidämme hyvänä. ja äh, toivotamme teille kaikkea hyvää. Äh, ja työskentelemme hyvin äh, aktiivisesti monissa asioissa. Kuluttajaoikeudet ovat olleet ongelmallinen asia, mutta olemme päässeet siinäkin eteenpäin, joten toivomme joka tapauksessa, että, tai me tiedämme, että te tulette Strasbourgiin ja olette aina tervetullut meidän valiokuntaamme myös, jos teillä on siihen mahdollisuus. Toivotamme teille kaikkea hyvää ja lähetämme terveisemme myös kabinettinne kollegoille. Tiedämme, että Espanja on ollut hyvin sitoutunut työhön, yhteistyöhön parlamentin kanssa. Uh, well, ladies and gentlemen, um... Hyvät naiset ja herrat, nyt on tullut aika siirtyä iltapäivän varsinaisiin asiakysymyksiin. Meillä on tärkeitä lausuntoja, joista tulee keskustella. Ensimmäisenä niistä on tärkeä lausunto, joka liittyy sisämarkkinoiden täydentämiseen sähköistä kaupankäynti ajatellen. Esittelijämme herra Arias tulee nyt esittelemään asiakirjan, tai asian pikemminkin, tämä on vasta ensimmäinen näkemysten vaihto, professori Correa de Campos, herra Kreutzmann ja herra Engström ovat asiassa varjoesittelijöinä. He puhuvat esittelyn jälkeen. McClark ei ole täällä, eikä toinenkaan varjoesittelijä, eikä Sardini, joten oli miten oli, meidän täytynyt kuitenkin aloittaa tämän ensimmäisen asian käsittely, joten puheenvuoron saa herra Arias, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että sain tämän mahdollisuuden olla esittelijänä tässä oma asiakirjassa Aluksi tällainen pieni lyhyt alustus sähköisestä kaupankäynnistä ja Euroopasta. Globaali taloushan on muuttunut hyvin paljon, koska siihen on liitetty uusia tekniikoita ja internet on johtanut vallankumoukseen historiassamme. Ja tämä on johtanut siihen, että maailmankauppa on muuttunut. Me olemme avanneet uudenlaisia palveluita, kauppaa ja e-kauppa antaa hyvin suuren edun kansalaisille ja kuluttajille, kun he ostavat tuotteita tai palveluita. Ja äh, tämä on johtanut siihen, että myös kilpailu on kasvanut. Samanaikaisesti äh, kuluttajilla äh, on mahdollisuus saada paljon enemmän tarjontaa. Tarjonta ja tuotteet ovat kasvaneet huolimatta siitä, missä niitä tuotetaan. Ja yritykset, jotka voivat tästä hyötyä, avaavat uusia markkinoita, he löytävät uusia asiakkaita, joita he eivät muuten olisi saaneet ilman tätä sähköistä kaupankäyntiä. Talous sähköisen kaupan ympärillä kasvaa nopeasti ja se tulee kasvamaan vielä enemmän. Hotellit, sähkö, Äh, hotellit, äh, lentoliput, musiikki, vaatteet, kaikki tällainen on kasvanut huomattavasti kuluneina vuosina. Ja näin tulee olemaan jatkossakin. Äh, tämä antaa mahdollisuuden myös, tai tämä synnyttää myös uusia haasteita, joista täytyy selvitä tässä uudessa globaalissa taloudessa. On tärkeää, että Eurooppa voi sopeutua uuteen todellisuuteen. Sähköinen kauppa on jo usean vuoden ollut Euroopan tasolla säätelyn aloinen ja Eurooppa hyväksyi kesäkuussa 2007 aiheesta asetuksen ja sitten meillähän on nyt käynnissä Roitovan mietintö. Komissio on myös esitellyt 2009 maaliskuussa oman työasiakirjansa, jossa analysoitiin tärkeimmät kaupan esteet, joita on sekä myyjille että ostajille – 2009 lokakuussa komissio antoi tiedonannon sähköisestä kaupasta, rajat ylittävästä sähköisestä kaupasta. Silloin tehtiin arvio sähköisen kaupan tilanteesta ja etsittiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla parantaa sitä. Komissio äh, laati aiheesta tutkimuksen, joka julkaistiin 2009 äh, lokakuussa. Ja tässä näkee, että sähköisen kaupan kohdalla on vielä paljon parannettavaa EU:ssa. Kuluttajien luottamus sähköiseen kauppaan ei ole kovinkaan suurta monista eri syistä. Kuluttajat ovat esimerkiksi huolissaan tietosuojasta ja siitä, että he saavat esimerkiksi väärennettyjä tuotteita. Ja kuluttajat ovat myös epävarmoja tällaista kaupan välineestä, joka ei ole tarpeeksi tuttu. Yrittäjillä on myös esteitä, esimerkiksi markkinat ovat sirpaloituneet ja että Euroopassa ei ole yhtenäistä lainsäädäntöä, mikä johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen. Meidän täytyy saada aikaan yhtenäiset, eh, vakaat eh, sähköiset markkinat Euroopassa. Ja sähköisellä kaupankäynnillä on mahdollisuus toteuttaa todelliset sisämarkkinat Euroopassa. Meidän täytyy kyetä nämä esteet poistamaan käytännössä. Meidän täytyy saada tiettyjä vapauksia äh, kiinnitettyä. Esimerkiksi oikeus vaihtaa tuotteita äh, ja, ja palveluita vapaasti. Meillä on vahvat eurooppalaiset markkinat, mutta se ei riitä, koska meidän täytyy voida kilpailla myös Euroopan ulkopuolella. Euroopalla täytyy olla sellaisia määräyksiä ja lakeja, jotka parantavat oikeusturvaa sekä äh, kaupan myyjille että ostajille, kuluttajille mutta yrittäjien äh, ja yritysten täytyy olla äh, kilpailukykyisiä myös sähköisen kaupan ulkopuolella. Tässä ei ole kysymys ainoastaan eurooppalaisista säännöistä, Meillä täytyy olla eurooppalaiset säännöt, että voimme kilpailla koko maailmassa. Meidän täytyy olla globaalisesti johtavia sähköisen kaupan alalla. Meidän täytyy saada yritykset luottamaan, parantaa yrityksiä. Meidän täytyy myös parantaa kuluttajien luottamusta. Meidän täytyy myös saada paremmin informoitua ihmisille heidän oikeuksistaan. Meidän täytyy siis luoda integroidut säännöt koko Euroopalle ja huolehtia siitä, että saadaan tehtyä myös kansainvälisiä sopimuksia, eh, joka mahdollistaa sen, että yritykset eivät menetä kilpailukykyänsä rajojen ulkopuolella. Euroopan ulkopuoliset eh, yritykset eivät liioin saa rikkoa EUn lainsäädäntöä. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me saamme hyvää kehitystä Euroopassa tällä talouden sektorilla. Meidän täytyy saada tämä mukaan myös Agenda 2020 projektiin, Barrosohan tämän esitteli ja sähköinen kaupankäynti tulee olemaan hyvin tärkeä osa sitä moottoria, jolla meidän taloutemme saadaan uudelleen käynnistymään. Samanaikaisesti on myös vahvistettava tiettyjä näkökulmia. Ensinnäkin täytyy vahvistaa kuluttajien pääsyä Äh, sähköiseen äh, välineeseen, jotta kuluttajat voivat äh, ostaa netistä jotain. Heidän täytyy päästä silloin internettiin, joten meidän täytyy myös lisätä internetin käyttäjien määrää sekä parantaa nopeutta ja laatua verkossa niillä, niissä maissa, joissa sitä ei vielä ole. Joten täytyy olla toimenpiteitä, joilla myös parannetaan internetin ilmaista käyttöä. Tämä olisi tärkeä askel tulevaisuudelle. Toisekseen meidän täytyy poistaa se sirpaloituminen, mitä meillä on online-markkinoilla. Monilla myyjillä on esteitä, varsinkin rajat ylittävissä äh, kaupoissa on äh, myös paljon palveluita, jotka eivät äh, saavuta tiettyjen alueiden ihmisiä. Silloin viitataan tai ohjataan nämä kuluttajat kansallisiin verkkoihin. Taikka sitten vain sanotaan tietyille kuluttajille, että emme, sinne ei myydä. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että äh, artikla 22 palveludirektiivissä vahvistetaan. Siinähän kielletään asiakkaiden syrjiminen kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. Tätä on nyt priorisoitava. Ja kolmanneksi meidän täytyy poistaa sirpaloituminen, mitä tulee kuluttajansuojasääntöihin. Kuluttajien oikeuksien uuden direktiivin toimeenpano olisi suuri edistysaskel ei ainoastaan sopimusten allekirjoittamisessa, vaan myös siinä, miten voidaan ratkaista mahdolliset ongelmat, joita voi syntyä ostajan ja myyjän kesken, jos on erilaisia sääntöjä. Meidän täytyy myös vahvistaa tätä projektia. Ja neljänneksi meidän täytyy myös parantaa kuluttajien luottamusta sähköiseen kauppaan. Monet kuluttajat eivät osta online sen vuoksi, että he eivät luota näiden markkinoiden turvallisuuteen. Monista eri syistä he tuntevat olonsa voimattomaksi myyjän edessä, jota he eivät näe. He pelkäävät, että tätä huijataan tai he pelkäävät, että he saavat väärän tuotteen. Ja jotta saataisiin aikaan luottamusta online-kauppaan, on tehtävä kolme asiaa. Ensinnäkin olisi otettava käyttöön jonkinlainen eurooppalainen äh, laatumerkki. Sitten on parannettava verkon äh, valvontaa ja sen lisäksi täytyy tehdä tällaisia informaatiotietoiskuja niin, että kuluttajat tietävät, mitä oikeuksia heillä on ja mitkä lait ovat voimassa, niin että he voisivat sitten luottaa verkkokauppaan. Täytyy myös varmistaa kuluttajasuojaa ja täytyy myös suojella äh, henkilötietoja. Viidenneksi täytyy kehittää erilaisia äh, aloitteita, jotka innostavat äh, yrityksiä sähköiseen kauppaan. Monilla yrityksillä ei ole minkäänlaista sähköistä kauppaa sen vuoksi, että siihen liittyy paljon haitta-asioita, koska on erilaisia sääntöjä esimerkiksi verotusalueella. Ja tilanne eri maissa on erilainen ja tämä johtaa siihen, että tämä kaupan ympäristö on hyvin monimutkainen ja sitä ei kykene ennustamaan. Sen vuoksi me tarvitsemme ehdotuksia säännöiksi, joka kehittäisi ja vahvistaisi yrityksiä siirtymään myös verkkokauppaan. Tämä olisi eduksi kuluttajille ja muille. Täytyy siis yksinkertaistaa myös esimerkiksi ALV-säännöstöjä, tulli-ilmoituksia ja kaikenlaisia käytännön asioita niin, että nämä yritykset voisivat toimia eri maissa. Ja meidän täytyy kuudenneksi myös parantaa ponnisteluita, taata myyjien varmuus verkossa. Meillä täytyy olla tehokkaat eurooppalaiset mekanismit, joilla voimme myös suojella alaikäisiä, mitä tulee esimerkiksi pornon tai alkoholin savukkeiden ostoon. Samoin kuin tällaiset sosiaaliset verkot ja yhteydet online tuntemattomiin henkilöihin. Nämä ovat nyt näitä muutamia asioita, joita olen tässä kirjannut ylös, jotka ovat mielestäni tärkeitä, joita tulee tässä seurata, jotta parannetaan sähköistä kauppaa Euroopassa. On myös monia muitakin asioita, joita täällä voisi luetella, kuten esimerkiksi kieliongelmat. Mielestäni tämä on nyt aika hyvä lähtökohta tälle keskustelulle näistä ajatuksista, joita olen teille esitellyt. Kaikki, tässäpä kaikki minun osaltani ja kuulisin, mitä mieltä eri poliittiset ryhmät ovat tästä. Um, Kiitoksia paljon tästä erittäin kattavasta yhteenvedosta. Kyse erittäin tärkeästä tiedonannosta todellakin. Nyt käymme keskustelua. Ensin vuorossa ovat varjoisettilät ja de Campos, Kreutzmann, Engström, ja minä itse puhun sitten oman ryhmän nimissä, koska Rova McClarkin ei paikalla, minä tulin täällä varjoesittelijänä. Joten varjoesittelijät ensin ja sitten muita puheenvuoroja. On hienoa, että meillä on erittäin vahva edustus myöskin komission puolelta paikalla. David Mayer ensinnäkin. Hän on säännönmukaisesti meidän kokouksessamme mukana. Ja meidän Paluudirektiivi veteraanimme myöskin komission puolelta ja muita ystäviä komissiosta ovat niin ikään paikalla. Hyvä niin. Ainakin David Meirin sanat kannattaa kuulla, ne niin kommentistaan tärkeän tiedonantoon. Professori Correa de Campos ensin. Obrigado, senhor presidente. Eu queria começar por cumprimentar o relator Pablo Arias, que deu já um excelente... Kiitos, kiitän herra Arjasta tästä erinomaisesta työstä, jolla pääsemme eteenpäin. Sanoisin, että meillä on tässä valtava mahdollisuus. Tämähän on tähän asti oikeastaan kasvanut ilman minkäännäköistä lainsäädäntöä. Meidän on täytynyt olla hyvin selektiivisiä, kun me olemme valinneet, että mitä lainsäädäntöä käytetään. Tämä on alue, josta kuitenkin on aika paljon informaatiota, arvioita on tehty. Ja positiiviset näkökulmat ovat varmaankin ne, että kasvu on ollut valtavaa sekä volyymin kannalta että osallistujien ja luottamuskin on parantunut, vaikkakin luottamus on aika matala vielä sen yksi kolmasosa ihmisistä, jotka luottavat sähköiseen kauppaan. Mitä sitten tulee priorisointeihin ja pieniin volyymeihin, esimerkiksi kirjoja, lippuja, tapahtumia, vaatteita. Ne ovat tuotteita, joita on helppo myydä, samoin kuin IT-teknologiaan liittyvät tuotteet. Meidän täytyy miettiä, miksi juuri nämä tuotteet toimivat parhaiten sähköisessä kaupassa. Negatiivista sitten, ensinnäkin tämä on hyvin asymmetristä kauppaa ja sähköinen kaupankäynti on hyvin asymmetristä. Meillä on suuri ero eh, pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä kaupan tiheydessä. Tämä on myös asia, joka täytyy selvittää. Meillä on myös eh, voimakas keskittymä tässä. Maantieteellinen läheisyys tuntuu olevan tekijä, joka vaikuttaa, sillä on enemmän merkitystä ja tämä on myös asia, jota täytyy miettiä. Ja lopuksi vielä saattaisikin kysyä, että mitkä ovat ne tärkeimmät ongelmat, joita on, jotka on ratkaistava. Ongelmat, jotka, joiden ratkaisu voisi helpottaa tilannetta. No ensimmäinen harmonisointi, alvin harmonisointi on välttämätöntä, että me löydämme yksinkertaistettuja mekanismeja alvin harmonisoimiselle. Että ei ole välttämätöntä että kohdemaassa pitää olla tilintarkastaja, että tästä selviää. Sen lisäksi täytyy miettiä näitä vero, verotusmekanismeja. Siinä harmonisointi on kaukana, sama koskee myös postipalveluita. Ja sitten on vielä nämä maksutakuut. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tässä on kysymys aiheesta, jossa emme yksin ole vastuussa, eikä edes yksi komission jäsen, vaan tämä on asia, joka, jossa monella komission jäsenellä on vastuu. Tämä on myös alue, jossa me todellakin voimme nähdä, miten edistysaskelia on tehty. Tämä on helppo myös tuoda näkyväksi. Me näemme todellakin, että tämä ovi toistaiseksi on vasta raollaan. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Berichterstatter hat ja aufgezeigt, Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä kartoittikin jo ongelmia. Minun nähdäkseni se on kaksi pääasiasta ongelmaa. Miten luemme luottamusta tavaroiden tilajien keskuudessa? Miten luemme luottamusta niiden keskuudessa, jotka toimittavat tavaroita? Silloin kun on kyse lentolipuista tai muista lipuista, niitä voi helposti tilata luottokortilla netin kautta ja sitten kun esimerkiksi haluaa matkustaa Yhdysvaltoon, niin lipun saa ja kaikki toimii, joten tässä suhteessa luottamus toimii jopa Atlantin ylitse, silloin kun on kyse lyhyemmistä matkoista 24 tunnin sisällä. Niin joko, jos tilaan lipun hyvin lyhyellä varoitusajalla, niin luottokorttia vedotetaan sitten Lippu tulee sitten jopa pika lähetin kautta välityksellä. Ja mitä vastuukysymyksen tulee, lähetteen vastuuna on varmistaa, että tavara menee pelille. Ranskasta kuulin tapauksia, joissa tilaaja sitten joutuu maksamaan viulot. Mikäli itse tilaa jotakin netin kautta, niin luottokortin maksut sujuvat, mutta jos jokin ei ole luottokorttia niin sitten joutuu maksamaan joskus etukäteen. Tähän liittyy myöskin SEPA-ongelma. Tähän liittyy monia esteitä vielä. Kuitenkin näiden tilausten luottamuksellisuus ja luottamus siihen, että tavara tulee ja kaikki toimii, täytyy ottaa kuntoon. Entä sitten tavaralla onkin viallinen ja toimittajan ulkomailla, miten sitten lähetetään tavara takaisin, mitä takuita saa kun Euroopassa on harmonisoitu tilanne ei ole vielä toteutunut, tämä saattaa olla vaikeaa. Ja juuri näiden syiden vuoksi kuluttajat tilatavarat siitä maasta, johon, jonka toiminta sen luottaa. Ongelma täytyy saada ratkaistua internet kaupankin puolella. Ja PK-yritykselle täytyy tarjota tätäkin kautta mahdollisuus saada uusia asiakkaita. Nämä ovat kaksi ydin kysymyksiä, kaksi ydinkysymystä liittyvät luottamukseen, mutta luottamuksen luominen on vaikeaa. Ja sama pätee tietystikin tavaran toimittajapuoleen. Tavaran toimittajakin täytyy voida olla varma siitä, että hän saa rahansa sen kun on kyse luottokorttimaksuista. Ja mitä sen tapahtuu, kun mikäli asiakas tekee valituksen, mitä tehdään, mikäli tavara ei lähetetä takaisin ja niin poispäin. Miten maksusta, maksun saamista voi olla varma? Nä, tässä nähdäkseni ovat ne pääsevät ongelmat, joita täytyy ratkaista, mikäli haluamme, että internet ja kauppa kauppa kehittyy ja vilkastuu. Me tiedämme asiasta vielä suhteellisen vähän, mutta komission tutkimus on osoittanut, että luottamusta täytyy parantaa. Ja muitakin ongelmia on olemassa, esimerkiksi arvonlisäveroongelma, sähköiset laskut ja niin poispäin. Nämä kaikki täytyy voida ratkaista. Eli kun puolin ja toisin saadaan enemmän luottamusta aikaan, tuskin löydetään sellaista ihmistä, joka noin vain tilatavarastakin toisesta maasta. Ja tietystikin on olemassa paljon tavaran toimittajia, jotka ovat niin ikään vastahakoisia käyttämään tätä mediaa hyväkseen. Joten luottamus täytyy parantaa. Uh, Christian Engström. Edustaja Engström sitten. Thank you. Um... Kiitos. Olen samaa mieltä esittelin ja muiden seikkojen kanssa, jotka on saattu. Ongelmana on siis kuluttajien luottamuksen puute. Luottamus täytyy ansaita me emme voi sitä luoda. Mutta mikäli on esteitä, joita voimme poistaa, niin tehdään niin. Tarvitaan luotettavat yhteydet kaikkialla ja sirpautuminen on ongelma. Olen samaa mieltä näistä perusseikoista. Haluaisin puhua yhdestä eh, erityistä asiasta. Tietojen selaus on hyvin kallista – jos se käyttää matkapuolinta ulko, ulkomailla. Gigatabu maksaa noin 3000 euroa. Joten olisi hyvä, jos olisi esimerkiksi tuhannen euron raja gigatavulta. Mutta silti tämä arvo on turhan korkea. Minä uskon kyllä markkinoihin useimmissa tapauksissa, mutta tämä on todellinen mysteeri. Sillä tästähän operaattorit eivät tienaa mitään, koska kukaan ei käytä eh, dataverkkoja palveluita. Ainoastaan vahingossa saattaa eh, joskus tällaisen sortua. Joten operaattorit eivät ansaitse mitään, mutta eivät silti alena hintojaan. Tämä on minusta ovutua. Mutta joka tapauksessa tämä on ongelma, joka pitäisi ratkaista. Joten voitaisiin käyttää sääntelyä, jotta tämä hinta saataisiin järkevälle tasolle. Et tuhat, tuhat e-, euroa olisi e, gigatavulta varsin korkea taso. Voitaisiin päästä alemmaskin, mutta jos operaattorit itse tähän pysty, niin ehkä me voimme auttaa heitä. Tämä auttaisi eh, digisisämarkkinoita. Joten tässä olisi yksi mahdollinen suositus meiltä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Tietystikin parlamentin tekemä työ viime vuodelta olisi tullut vielä kalliimmaksi, mutta nyt on ainakin saatu jonkinlainen alku aikaiseksi. Tässä on mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen esimerkiksi tietoyhteiskuntapolitiikkaan erityisestikin kaistan saatavuus ja seuraavan sukupolven palveluta, mutta nämä menevät hieman tämän valikuntamme toimivallan ulkopuolelle. Riittävästi kaistaa ei ole olemassa näiden tietojen scrollausta varten tai tietojen etsimistä varten. Kustannukset täytyy pitää mahdollisimman matalina joka tapauksessa. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan varavarjoesittelijän ominaisuudessa tästä asiasta. Erityisesti haluaisin kiittää sisämarkkinapääosasta, joka minun mielestäni on todellakin tarttunut tärkeimpiin ongelmiin, jotka liittyvät sähköisen kaupankäyntiin ja sisämarkkinoihin. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä meidän valiokunnassamme me täytyy tehdä selväksi eräs asia, Arjasin mietinnössä näin tehdäänkin, että tämä ei ole tien päätös, vaan pikemminkin perustavanlaatuista työtä, jolla pyritään saattamaan loppuun sisämarkkinoita yleisellä tasolla. Minun hieman huolestuttavat ne ilmiöt ja ekstravagantit hankkeet, digitaaliset yhteensmarkkinat ja muut hankkeet. Nythän me luomme yhteensmarkkinoita ja uusia välineitä kuten sähköistä kauppaa, voidaan käyttää hyväksi tämän prosessin nopeuttamiseksi. Tämä on erittäin vakavasti otettava ja realistinen raportti. Tässä täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että pääasialliset instrumentit eivät ole laisinkaan uusia päinvastoin. Ne ovat asioita, joiden puolesta olemme tehneet työtä valiokunnassa jo vuosikausia. Palveludirektiivi esimerkiksi on tässä äärimmäisen tärkeä. Palveludirektiivi joka pyrkii lopettamaan syrjinnän kuluttajien keskuudessa, syrjintä perustuu asuinpaikkaan tai kansalaisuuteen, ei ole pystynyt vaikuttamaan merkittävällä tavalla kuin sen olisi pitänyt. Tästä on keskusteltu espanjalaisen ministerinkin kanssa hetki sitten, ja hän puhui tästä täysin selkein sanakääntein. Komissio aikoo antaa jäsenvaltiolle ohjeet, jotka liittyvät näiden sääntöjen täytäntöönpanoon vuoteen 2009 saakka, vuoden 2009 mennessä, mutta en ole näitä suuntavia nähnyt, että meidän täytyy painostaa hieman puheenjohtajan maata. Herra Arias tässä varmaan auttaa. Ja sitten epäkelvot kaupalliset käytänteet. John Bergera on tästä erittäin kiinnostunut ja hän on täällä tänään. Näiden osalta olen havainnut, että komissio on luvannut antaa tästä suuntaviivat vuoden 2009 loppuun mennessä. Ja mukana piti olla uudet konseptit, jotka liittyvät tämän direktiivin tulkintaan. Nähdäkseni näitä suuntaviivoja ei ole vielä meidän puolellamme nähty. Toivottavasti nämä pian nähdään. Minulla on sellainen näppituntuma monien tärkeiden seikkojen suhteen, että nämä ovat asemassa tämän lainsäädännön suhteen, jota me nyt työstämme. Ja että näiden uusien keinojen kautta voitaisiin todellakin vauhdittaa, vilkastuttaa sähköistä kaupankäyntiä. Haluaisin kiinnittää huomioida tiettyihin seikkoihin, varsinkin kun David Meira on paikalla. Kyse on myöskin äh, kuluttajatulostaulu ajatuksesta, josta puhuttiin viime viikolla Strasbourgissa, vertikaaliset äh, esteet, äh, jakelujärjestelmät ja muut. Näistä puhuttiin viime viikolla Strasbourgissa. Osa ongelmaa on se, että kuluttajan pitäisi voida ostaa tavaroita internetistä halvemmalla mutta samalla kuitenkin verkkosivulla usein ohjautuu eri verkkosivulle, verkkosivulta toiselle ja sitten tämä vaikuttaa kuluttajana asemaan. Ja tähän liittyy myöskin tämä tulostauru. Olemme pyytäneet, että tai vedonneet sen puolesta, että seuraavan kuluttajatulostaulu otettaisiin tämä sähköinen kauppa mukaan. Tämä on jälleen kerran yksi rakennuspalikka sisämarkkinan rakentamisessa kilpailupoliittiset kysymykset, ovat nyt otettu tähän, on nyt otettu tähän mukaan ja niiden soveltaminen. Ilman, että tämä toteutuu, emme pääse puusta pitkään. Matkuja, maksujärjestelmät sitten, logistiikka ja tekniset esteet ovat niin ikään asioita, joiden suhteen olemme tehneet työtä jo pitkään. Toivon ja uskon, että nyt pystymme hieman hälventämään sumua tämän asian ympäriltä. Usein luullaan, että online-markkinat ovat aivan eri erillinen osa sisämarkkinoita. Nämä kuitenkin tarvitsevat loistavan välineen, jolla voidaan kehittää sisämarkkinoita. Meidän nyt käyttää hyväksi meidän Arjasin omaloiden mietintöä, jotta asioita voidaan vetää eteenpäin ja vahvistaa meidän rooliamme, jotta me pääsemme tämän koko keskustelun keskiön. Minun nähdäkseni tämä ei ole sellainen hanke, joka koskee lähinnä digitaalista asialistaa. Eikä tämä niinkään liity myöskään matalin hintoihin, vaikka tämä onkin tärkeä osa, vaan pikemminkin tämä antaa meille mahdollisuuden nyt todenteella tarttua niihin asioihin ja viedä eteenpäin niitä asioita, joiden puolesta olemme tehneet hyvin paljon työtä aikaisemminkin. Meidän täytyy tehdä ihmiset tietoisemmiksi siitä, mistä on kyse. Internetin glamuurin takana on todellinen väline, jonka avulla voidaan saada sisämarkkinat toimimaan paremmin. Ja tämä on todellinen väline, koska joka ikistä maksutapahtumaa ei tarvitse tehdä enää netin välityksellä. Mikäli asiakas voi ostaa ja etsiä palveluita tavaroita eri puolilta ja tehdä hintavertailuja, tehdä tietoon perustuvia valintoja, niin sitten saattaakin olla, että kuluttaja loppujen lopuksi ostakin tavaran paikallisesta kaupasta. Vertailun jälkeen tämä on osa sähköistä kauppaa. Kuluttajalla täytyy olla oikeus tehdä vertailuja koko tällä alueella. Ja saattaa olla, että kuluttaja tekee sopimuksen netissä, mutta kuitenkin hakee tämän tavaran fyysisesti paikan päältä. Kuinka tämä sitten toimii? On havaittu, että etämyynnissä ja lähimyynnissä on tiettyjä ongelmia, tai niiden välillä on sellaisia eroja, jotka ovat hieman ongelmisia. Ehkä Raadias voi vielä pohtia näitä kysymyksiä syvemmältikin. Nyt olen toiminut varjoesittelijän ominaisuudessa ja nyt palaan jälleen puheenjohtajan rooliin ja annan puheenvuoron David Meijerille. Ja tämän jälkeen pyydän, että Arias tekee vielä loppuyhteenvedon ja ehkä hän voi myöskin kertoa jotain alustavasta aikataulusta. David, ole hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kiitoksia ajatuksia ehdottavasta panoksista. Haluaisin aloittaa tästä viimeisestä kommentista. Olette aivan oikeassa. E-kauppa vaikuttaa monesti ihan marginaaliselta eh, kiinnostuksen kohteelta. Eli olisi vain pieni joukko, joka tekisi ostoksia verkossa, mutta näin se ei ole vaan kysymys on sisämarkkinoiden toimivuuden ytimestä. Ja haluaisin nyt selittää miksi. Mikäli kuluttajat voivat nähdä tuotteita ja niiden hintoja verkossa, he voivat käyttää näitä tietoja myös muualla. Ja näin voidaan neuvotella hinnoista esimerkiksi kaupoissa ja saada hintoja alemmas. Kyselyissä on nähty, että näin juuri kuluttajat toimivat. He tekevät hintavertailuja ja käyttävät sitten tätä tietoa myös verkon ulkopuolella markkinoilla. Eli verkon ja sen ulkopuolisen elämän välillä on vahva yhteys. Näin ei välttämättä tapahdu päivittäin ja jokaisen kohdalla. Tarvitaan vain tiettyjä kuluttajat, jotka ovat aktiivisia, ottavat selvää hinnoista ja he voivat sitten kertoa asiasta muillekin. Ja kun näemme, kuinka e, tähän vähittäiskauppa reagoi, niin huomaamme, että on markkinoita, jossa e, sähköinen kaupankäynti on vahvaa. Ja itse asiassa lopulta e, hinnat verkossa ja liikkeissä alkavat olla hyvin samanlaisia, sillä kun kuluttaja kertoo, että on nähnyt verkossa tietyn hinnan, niin sitten vähittäiskauppien täytyy e, lähestyä sitä tasoa. Ja voi todellakin olla niin, että jopa ihmiset, joilla ei ole tietokonetta ja he menevät korttelikauppaan, niin kuitenkin hintataso määräytyy sen mukaan, että joku muu on tutkinut hintoja verkossa. Eli näin voidaan nähdä, että vaikka ensinnäkin kysymys vaikuttaa erikoisalalta, niin sitä se ei ole. Tämä on hyvin monimutkainen ongelmavyyhti, kuten olemme kertomuksessamme esittäneet. Et tässä on hyvin erilaista sääntelyä. Kysymys on myös äh, kuluttajien ja liiketoiminnan luottamuksesta. Joten on hyvin vaikea eh, valita näistä jotain, vaan täytyy toimia yhtälön molemmilla puolilla. Kun on tutkittu rajat ylittävää eh, sähköistä kaupankäyntiä, niin havaitaan, että monesti tehdään todella paljon yrityksiä ostaa jotain ulkomailta, mutta hyvin usein päädytäänkin tilanteeseen, jossa yritys ei ole valmis toimittamaan tavaraa ulkomaille. Eli tässä rajat kaupankäynti ei toimi. Eli sähköinen kaupankäynti alkaa toimia ja kuluttajien luottamus on kasvussa. Kuluttajat tuntevat olonsa kotoisammaksi ja tässä on nähtävissä rohkaisevaa kasvua, ja varsinkin eh, maan sisällä, mutta rajat ylittävä kaupankäynti on jumissa. Me olemme tutkineet asiaa, olemme katsoneet eh, näitä yrityksiä, ostaa ulkomailta, mutta valitettavasti tässä on kaupan esteitä. Jossain suuressa jäsenvaltiossa tämä ei ehkä ole niin tärkeä seikka, sillä markkinoilla on joka tapauksessa paljon eh, sähköistä kaupankäyntiä, mutta esimerkiksi maltalainen tai kyproslainen ei voi ostaa juuri mitään verkossa kotimaastaan. Joten ei, tässä sisämarkkinat eivät toimi. Eli tarvittaisiin e, e, todellakin toimivat sähköisen kaupankäynnin markkinat kaikille EU-kansalaisille. Ja tämä lisäisi tehokkuutta hyvin paljon. Huolestuttavaa on myös se, että kysymys ei ole ainoastaan pienistä ja ehkäpä syrjäisistä jäsenvaltioista – vaan myös äh, Belgiassa kuluttajilla on suuria ongelmia, kun he yrittävät ostaa esimerkiksi Ranskasta tai Isosta Britanniasta. Sielläkin sähköiset kauppiaat kieltäytyvät toimittavasta tavaroita. Joten kysymys on sisämarkkinoiden toimivuudesta ja äh, väitteiskaupan innovoinnista. Meidän täytyy kiinnittää tähän asian huomiota. Sähköinen kaupankäynti voi todellakin saada aikaan kasvua sekä verkossa että sen ulkopuolella. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt loppupuheenvuoron saa esittää esittelemme herra Arias. Tätä ennen kuitenkin voisin mainita nämä aikarajat. Toivottavasti voitte niin hyväksyä. Mietintö luonnos täytyy lähettää käännettäväksi 7. päivää huhtikuuta mennessä luonnoksesta keskustellaan 27.28. päivä. Tuossa kokouksessa on erittäin raskas asiallista jo nyt, mutta toivottavasti saan sinne ujutettua. Jo toinen kesäkuuta tarkistukset, äänestys kolmas päivä ja sitten syyskuussa täysistuntokäsittely. Tämä on nyt aikatauluehdotus, mutta te voitte kommentoida tätä, mikä haluatte. Olkaa hyvä. Eh. Kiitos. Haluaisin vain lisätä seitsemän 7. huhtikuuta minun täytyy jättää äh, mietintöni äh, käännöstä varten. Käännöstä varten tarvitaan noin 10 päivää, jos oikein olen ymmärtänyt. Joten äh, tämä asiakirja ei ole olemassa ennen kuin 17. huhtikuuta aikaisintaan. Tämä on ainoa, mitä tähän haluan lisätä. Mutta nyt haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja luonnollisesti kaikkia varjoesittelijöitä ja komissiota. Unohdin kiittää heitä siitä, että he ovat täällä tällä paikalla. Ja olen iloinen, että he toivat oman kortensa kekoon. Ja minusta meillä kaikilla on hyvin samankaltainen visio ja me olemme tietoisia näistä esteistä, joita meidän täytyy työstää niin, että pääsemme eteenpäin yhteiseen kantaan. Yksi sana täällä tuli useissa puheenvuoroissa esiin, nimittäin luottamus. Meidän täytyy luoda luottamusta. Luottamus on avainsana, jotta me saamme aikaiseksi hyvää työtä sähköisen kaupan kohdalla. Sen lisäksi kun me luomme luottamusta, niin on kaksi asiaa, joita haluaisin erityisesti kommentoida. Ensinnäkin meidän pitää parantaa niiden oikeuks, olemassa olevien oikeuksien olemassaolosta ja, ja sen lisäksi kuluttajien oikeuksista. Luonnollisesti haluan kuunnella niitä kaikkia näkökantoja, joita te ehkäpä haluatte minulle sitten kirjallisesti lähettää. Myös muilta valiokunnasta meni, niin että saa mahdollisimman paljon informaatiota työni pohjaksi. Ja luonnollisesti olen varjoesittelijöiden käytettävissä niin, että voimme tavata mahdollisimman paljon. Mielestäni tämä on tärkeä työ ja sitten haluaisin vain kiittää valiokuntaa tästä. Kiitos. Okay, thank you very much. Um, but... Kiitoksia paljon. Herra Meijer, te ette vastannut minun kysymykseeni, joka koski suuntaviivoja, jotka komissiot antaa näistä epäkelvoista kaupallisista käytänteistä. Milloin me voimme odottaa saavamme nämä? Ne ovat valmiina ja ne julkaistaan pian. No voisitteko ehkä lähettää ne meille, että mekin näkisimme ne? No, joka tapauksessa kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt ei ole kyse pelkästään sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta sähköistä kaupankäyntiä silmällä pitäen, vaan pikemminkin sisämarkkinoita pistetään täytäntöön sähköisen kaupan avulla. Ehkä tämä olisi ollut parempi otsake. No, ehkä joku voi tämän ottaa mukaan tähän mietinnön yhteyteen. Kiitän komission edustajia myöskin esittelijä herra Ariasia nyt siirrymme sitten eteenpäin. Kyse on herra Engströmin lausunto, hänen aivan ensimmäinen sellainen. Esittelen ominaisuudessa. Kyse on teollisuusvaliokunnan mietinnöstä tavaroiden internettä. Tämä on se lausunto tai mietintö, jonka te annatte lausuntonne. Mikäli joku haluaa poistua paikalta, poistukaa täältä olkaa niin ystävälliset, mutta muut jääköt paikalle. Pidetään tässä pieni tauko niin, että tämä hälinä hieman hälvenee. And I think uh, we have representatives of the commission. Nähdäkseni komissionkin puoleltaan joku on paikalla. Herra Matteo puhuu komission nimissä. Tervetuloa tänne kokoukseen siis. Right, I think, um, uh, can I just check who's here for the Nyt haluaisin tietää, ketä varjo esittää tuon kansanpuolen herra Kommi, Rova Gebhardt ei ole paikalla. Pukuiko joku, puku, pu, puhuko täällä joku SND-ryhmän puolesta? Herra Manders puolesta, onko hän täällä? Kosusnitsch? Nyt olemme hieman varjottomia näköjään tänään iltapäivällä. Minä olen varma, että voin tässä improvisoida ja korvata oman ryhmäni varjoesittelijä. Mikä hän ei tule paikalle, niin minä sitten toimin varjona. Ehkä professori De Campos on täällä edustamassa SND-ryhmää Takarova Styler. Hienoa, että jompikumpi olisi. Joten herra Engström, olkaapa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Minä näen komission tiedonannon siinä valossa, että se on varsin myönteinen asiakirja. Se ei ole mitenkään erityisen lainsäädännöllinen. Siinä ei ole suuria ristiriitaisuuksia, joten ehkäpä sen takia varjoistelijoita ei täällä juuri ole. Meillä oli kyllä tapaaminen varjoistelijoiden kanssa tai varivalmistajien kanssa. Siellä oli enemmän väkeä, mutta suuria kiistoja ei ollut. Komission tiedonanto on tosiaan mukava. Siinä on kaksi tärkeää seikkaa myös tämän valiokunnan kannalta. Ensinnäkin eh, kuluttajien tietosuoja, sillä mikäli luomme esineitä, jotka eh, jäljittävät kaikkea mahdollista, niin ihminen on todellakin yksilöitävissä näiden teknologian avulla ja siitä tulee sitten henkilötietoa, jota täytyy suojata. Tämä on siis yksi seikka. Toinen seikka on se, ja tätä kyllä painotetaan komission tiedonannossa, ja olen siis samaa mieltä asiasta. Tiedonannon toinen pääpointti on, on se, että tarvitaan standardeja. E, Ensinnäkin äh, suorasti kuluttajan kannalta täytyy huolehtia yhteentoimivuudesta, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on välinen vaikutus sisämarkkinoiden kannalta. Erityisesti PK-yritysten kannalta ja niiden kilpailukyvyn kannalta äh, tällä sektorilla äh, standardien täytyy olla mahdollisimman avoimia. Mm, se, että maksetaan jonkin verran eh, joitakin tuhansia vaikka eh, jostain standardista, se ei ole suuri este suurille yrityksille, mutta pk-yrityksille hyvinkin. Joten tämä on erittäin tärkeä seikka ja se on hyvä, että asia on otettu esiin tiedonannossa. Ja sitten vielä yksi asia. Meidän täytyy pitää mielessä se, että erät jäsenvaltiot haluavat, että ihmiset voivat myöskin e, kytkeytyä irti verkosta halutessaan. Joten tämäkin täytyy pitää mielessä. Et, et tässä nyt näitä minun mielestäni tärkeitä seikkoja, mutta mikäli muilla on muuta mielessä, niin olen hyvin kiitollinen panoksistanne. Uh, Kiitoksia paljon. Tässä oli hyvin paljon lisäarvoa vastuuvaliokunnan mietintöön. Rova Kömi, joka on kansanpuolen varjoesittelijä. Sì, grazie Presidente. Penso che quanto abbia detto il relatore... Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin tätä, mitä esittelijä sanoi. Tämä kattaa kaikki nämä välttämättömät näkökannat, korkeat kustannukset, liittymiskustannukset, ovat huono asia sisämarkkinoille. Sama mitä tulee wifi-järjestelmän kehittämiseen. Wifin kauttahan se pääsee helpommin langattomasti nettiin. Mielestäni tätä pitäisi kehittää edelleen. Ja se huoli, mikä ihmisillä on, liittyy nimenomaan ihmisten henkilötietoihin ja integriteettiin. Meidän täytyy voida luoda parempaa luottamusta tähän järjestelmään ja saada sitten ihmiset myös helpommin liittymään nettiin. Um, does anybody else? Haluaako kukaan muu tässä vaiheessa puheenvuoron? jonkun poissa olevan varjoesittelijän nimissä sosialistiryhmästä tai liberaaliryhmästä. Katrin Styler. Saisin puheenvuoron ja puhun sitten ECR-nimessä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on nyt hahmotellut oma lähestymistapansa ja myöskin varjoesittelijä kiittäisin. Olen samaa mieltä tästä yksityisyyden, yksityisyyden suojakysymyksestä. Eilen tästä jo puhuttiin, kun tarkasteltiin kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä ja online-palveluita. Kun me puhumme internetiin pääsystä ja tämän tyyppisistä seikoista, kustannuskysymys on tärkeä ja internetin piiriin pääsy kysymys kohtuuhintaan. Tästä keskustellaan myöskin minun oma mietintöni yhteydessä. Ja juuri kohtuuhintaisuus on nähdäkseni tässä tärkeä seikka. Uh, thank you, Catherine. Uh, just... Kiitos, Catherine. Ehkä muutama kommentti minun osaltani. Tässä on muitakin mielenkiintoisia seikkoja meidän kannaltamme katsottuna. Aiemmin jo puhuimme RFID laitteiden käytöstä ja tavaraan virran hallitsemisesta ja sisämarkkinoiden toimivuudesta. Tässä on kaksi puolta tässä asiassa tietystikin. Toinen on se, että logistiikkajärjestelmä paranee tämän järjestelmän kautta, mutta tämä myöskin mahdollistaa sen, että kuluttajat saavat hyvin paljon tietoa tuotteesta. Jatkuvasti on keskusteltu myöskin merkinnöistä. Herra Manders otti tämän esiin eilen kun hän viittasi siihen, miten monimutkaisia merkintäsäännöt ovat, silloinkin kun on hyvin pienistä vaatekappaleista jopa kyse. Mikäli kuluttaja haluaa tietoa, niin tietystikin tämä voisi olla hieno tapa välittää tietoa, mutta kuten edustaja Engström totesi, mikäli jäljitettävyys on mahdollista aina yksittäisen henkilön saakka, niin sillä ei, silloin ehkä ihmiset eivät halua, että hänen jälkensä voidaan jäljittää kaupasta aina kotiin saakka. Sitten äh, tuotekokonaisuudet äh, tai monimutkaisemmat laitteet, kotitalouslaitteet, autot äh, ja niihin liittyvät turvallisuusvaroitukset tai tiedostojen päivittäminen. Mm, näistä saattaa olla hyötyä kuluttajan terveyden kannalta, ja tässäkin suhteen tiedottaminen tarpeellista. Saattaa olla, että tämä voisi olla tutkimuksen kohde, tarpeellinen sellainen. Pitää tutkia esimerkiksi sitä, voiko kotiin wifi-järjestelmä valvoa kaikkia muita laitteita, ja varoittaa sitten, mikäli ongelmia on, tai jopa varoittaa, mikäli tuotteen valmistaja havaitsee ongelman. Valmistaja voi sitten ilmoittaa, että laitteessa on vika, joka täytyy korjata. Minun mielestäni kaikki tällainen tarjoaa kiehtovia mahdollisuuksia kuluttajalle, mutta samanaikaisesti täytyy varmistaa, että tieto on sellaista, joka on sen vastaanottajan hallittavissa. Hän voi itse päättää tästä tiedosta ja tiedon vastaanottamista. Nettiin, netin turvallisuus, verkon turvallisuus on yksi asia, jonka hienosti otitte esiin ehkä voitaisiin pohtia asioita kuitenkin hieman enemmän sisämarkkinoiden kannalta ja keskittyä juuri sisämarkkinakysymyksiin teidän mietintön yhteydessä. Sitten tuotteiden alkuperä ja rajat ylittävä myynti. Näiden yhteydessä meidän täytyy varmistaa, että tuotteen valmistaja, silloin kun tuote siirretään markkinoilta toiselle siksi, että tukkuhinnat ovat jossakin matalammalla kuin jossakin muualla, niin täytyy varmistaa, että ei käytetä tätä mikrosirun siirtämää tietoa siten, että käytetään hyväksi toisia markkinoita. tämä ei, että tämän sirujärjestelmän kautta ei voida estää markkinoiden hyödyntämistä. Tämä liittyy Ariasin mietintö myöskin kilpailukyvystä ja sähköisistä markkinoista. Joka tapauksessa kiitoksia herra Engströmille siitä, että hän esitti nyt ihan ensimmäisen lausuntoluonnoksensa meille. Uskon, että tämä on meille erittäin hyödyllinen teksti. Nyt annan puheenvuoron ensin komissiolle ja sitten kerron aikataulusta enemmän. Voitte sitten kommentoida vielä, herra esittelijä. Joten herra Matteo nähdäkseni komission puolelta aikoo puhua. Matteo onkin häipynyt ja paikalla onkin herra Manuel. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Um... Merci énormément, monsieur le rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle tästä lyhyestä ja ytimekkäästä asian esittelystä. Me yhdymme hyvin pitkälti kaikkien ajatuksiin, joita esittelijä esitti. Ja yhdymme myöskin suurimpaan osaan muita näkemyksiä, joita täällä on esitetty. Minulla ei oikeastaan ole paljonkaan lisättävää. Haluaisin ehkä yhdistää nämä kolme asiaa kuitenkin toisinsa, jotka täällä mainittiin. Kun tarkastellaan erilaisia toimia, joita komissio ehdottaa, niiden joukossa on äh, toimintavälinen vuoropuhelu. Pidän jo nyt erittäin hyvänä sitä vuoropuhelua, jota täällä käydään, ja myöskin muiden valiokuntien käymää vuoropuhelua. Ja juuri tällaista yhteistyötä teidän kanssanne haluammekin pitää yllä. Tämä täytyy nähdä myöskin normien yhteydessä. Normia on vaikea erottaa toisistaan. Rainvet on vaikea. Ensimmäinen toimintalinja joka liittyy komission tiedonantoon, on tämä internetin hallintakysymys. Tätä ei voida täysin erottaa normikeskustelusta, koska nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä, ne ovat yhteen nivoutuneet. Uskoakseni esittelen näkemys näiden seikkojen suhteen on aivan myönteinen. Voimme suhtautua sen suopeasti. Tietosuoja sitten. Sen osalta uskon, että on olemassa tiettyä konsensusta teidänkin keskuudessanne. Tämä on todellakin seikka, jota pidän erittäin tärkeänä ja jolle annamme erittäin merkittävän aseman tässä tiedonannassa. Me aiomme työstää tätä asiaa jatkossakin. Nyt työtä on jo tehty suositusten antamiseksi sen valossa, mitä hyväksyttiin viime vuoden toukokuussa, silloin kun oli kyse yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta tätä koskevasta kerästä. Lopuksi jo toteaisin, että kenties yhtä seikkaa voitaisiin vielä painottaa enemmän. Sitä ei eksplisiittisesti mainittu tiedonannossa, mutta jonka suhteen olemme pyrkineet viemään viestiä silti eteenpäin. Tämä on tarvittava rajanveto tavaroiden internetin ja online palvelujen suhteen Kyse on siitä, että Euroopassa tämän alan teollisuus on kasvanut hyvin voimakkaasti ja tutkimus tällä alalla Euroopassa on erittäin merkittävässä asemassa. Kussakin kotitaloudessa on vähintäänkin kaksi tämän tyyppistä teknologiaa muotoa käytössä. Tavaroiden internetin osalta täällä viitataan eri teknologioiden ja eri konseptien rinnakkaisuutta yhteen täydentävyyteen. Euroopassa, kun harjoitetaan politiikkaa, täytyy kuitenkin selkeästi erottaa nuo kaksi asiaa toisistaan, koska niihin täytyy suhtautua hieman eri tavalla. Minulla teillä on aikaa käydä lävitse yksityiskohtaisesti muita seikkoja, mutta mikäli teillä on jotakin kysyttävää vielä, niin mielelläni kyllä vastaan. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron vielä Jara Engströmille tai heti kohta annan, mutta sitten ennen aikataulu. Toivottavasti esittelee tämä aikatauluehdotus sopii. Mikä hän sopii, toimimme niin, että tarkistusten jättöaika on 19. päivä maaliskuuta kello 12, parin päivän päästä siis, ja tarkistuksia tarkastellaan 7. huhtikuuta, äänestään 8. huhtikuuta. Ja suhteellisen ripeästi tässä toimitaan, koska teollisuusvalikunta äänestää 4. päivä toukokuuta, ja sitä ennen meidän täytyy hoitaa tämä asia kuntoon omalta osaltamme, joten tämä meni hyvin nopeasti. Onko teillä mitään toiveita vielä komission suuntaan, tai halu esittää johtopäätöksiä? Olkaa hyvä, herra esittelijä. Uh, no, I don't really think I have... Eipä minua taida juuri olla lisättävää. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia. Aikataulukin on minun kannaltani oikein hyvä. Kaikki kunnossa. I'm very pleased you're so satisfied. No hienoa, että te olette tyytyväinen, koska mekin olemme tyytyväisiä teidän työ, työhönne ainakin toistaiseksi. Kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt siirrymme sitten eteenpäin viimeiseen asiaan, joka meillä on tänään iltapäivällä estyslistallamme. Jälleen kerran keskustelemme internetistä ja digitaalitaloudesta. Kyse on internetin hallinnosta tästä eteenpäin. Niebler on paikalla, Marko ja Salier niin ikään. He ovat työstäneet asiaa jo hyvin pitkään. En ole nyt oikein varma, kuka oikeastaan täällä puhuu. Kuka täällä puhuu komission puolelta? Nibler ja Marko, Selvä. Loistavaa. Ja rouva Marko tai herra Nibler, kumpi vain. Tai ehkä molemmat, joka, mikäli aikaa on. Ihan miten vain. Hienoa, että rouva Styler nyt esittelee oman lausuntonsa. Olisin vielä tietää, ketkä ovat että Minä olen oman ryhmäni varjoesittelijä, että minä ainakin olen paikalla, se on varmaa. Entä sitten muiden ryhmien varjoesittelijät? Onko heistä minkäänlaista luetteloa olemassa? Anteeksi, kuka? Uh, who's, who's shadowing for, um, the GUI? Entä GUE-ryhmän varjoesittelijä? Herra Engström ehkä mahdollisesti. Tekö se olette? I think you're well qualified. Vitsejä ilman mikrofonia, tulkit eivät kuule. No millä me voimme nimittää teidät varjoesittäjäksi, kun te olette varmaan ihan varmasti pätevä. Liberaalien puolelta ei ole varjoesittelijää paikalla. Mikäli joku täällä on vielä näiden lisäksi paikalla, niin voivat kyllä mielenosoista keskustella esimerkiksi professori De Campos tai joku muukin meppi, mikäli täällä siellä muita on paikalla. Rova Steiner ensin, olkaa hyvä. Eh, eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös kollegoille Meillä on täällä uusi edustaja kansanpuolueen eh, varjon tilalle tullut ja tapasin hänet eilen. Hän todellakin antoi panoksensa tästä on varmasti hyötyä. Mutta joka tapauksessa kysymyksessä on siis eh, komission asiakirja internetin tästä eteenpäin ja tästä sitten teemme mietintöä ja lausuntoa. Ja tämä on varsin eh, tärkeä asia. Kysymys on erittäin tärkeästä asiasta nykyelämän kannalta. Sitten on tullut välttämättömyys. Ja komission asiakirja lähtee siitä, että on teknisiä seikkoja, jotka vaikuttavat internetin toimintaan. on IETF-ryhmä, joka pitää huolta tästä. Se on hallitusten välinen elin. Ja e, kysymyksen asettelu on se, kuinka kansalaiset, e, millaisia odotuksia heillä on hallituksia kohtaan siitä, että e, asiat pysyvät kunnossa, mikä ne menee pieleen ja kuinka reagoidaan, jos jokin menee pieleen. Tässä täytyy mainita kaksi asiaa. Sitten on kaksi elintä, IANA ja sitten ICAN, joka on aivan eh, erityislaatuinen kokeilu, ainutlaatuinen, se on toiminut varsin hyvin. Ja mielenkiintoista on se, että kesäkuussa tämä eline kokoontuu täällä Brysselissä ja minä nostankin tämän asian esiin suosituksessani päätöslasmaa va- varten. Joka tapauksessa meidän on tärkeää nostaa esiin seikkoja, että tämä on avointa ja yhteen toimivaa eh, internetin perusarkkitehtuuri. Tätä täytyy kunnioittaa. Eh, ja jokapäiväinen eh, ylläpito vaatii myös maailmanlaajuisten resurssien yhdistämistä. Ja tästä täytyy ottaa huomioon sekä yksityisen että julkisen sektorin näkökulmat. Kysymys on myös siitä, että sidossa ryhmät täytyy ottaa huomioon hyvin laajalti. Kaikki, mitä me teemme, ja tämä täytyisi nähdä mahdollisuutena, on eh, eh, Pojana on se, että mitä on odotettavissa 10-20 vuoden sisään. Haasteet kasvavat ja kuinka me voimme käsitellä niitä yhdessä. Tarvitaan vahvempaa hallitusten välistä vuoropuhelua ja tässä tarvitaan myös monenkeskistä hallintoa. Tämä on erittäin olennaista. Kun puhutaan avoimuudesta, niin eh, tämäkin täytyy todellakin nostaa vahvasti esiin. Eh, olen nyt eh, koonnut tähän kantoja seitsemän seikka kaiken kaikkiaan ja olen nostanut esiin avainkysymyksiä. Ja haluaisin nyt nostaa tässä esiin kaikkein tärkeimmät. Eli kysymys on, että tunnustetaan, että kansalaisten kuluttajien yritysten viranomaisten teostunut internetin käyttöä edistää sisämarkkinoiden kehittymistä. Tämä internetin vakaus on tärkeä taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan olennaisena välineenä. Ja todellakin pyrimme siihen, että Euroopan parlamentti tapaisi eh, internetin hallinnoinnin sidosryhmiä vuosittain. Ja kun eh, keskustelimme asiasta varojen kanssa, niin pohdimme, miksei ole olemassa mitään vuosittaista kokoontumista. Ja tämä uh, ICAN, ja nyt kun sillä on kesäkuussa tapaaminen täällä Brysselissä, niin ehkäpä tämä voisi auttaa meitä nostamaan esiin näitä seikkoja. Myös kyberrikollisuus ja alaikäisten suojelu on erittäin tärkeää. Tiedän, että kulttuurilautakunnan lausunnossa, mehän emme ole tässä vastuu valiokuntana, vastuu on Itrellä, mutta joka tapauksessa tämän asian nostan esiin. Ja lisäksi vaadimme, että keitän internettiä myös muualla ja otan huomioon myös uusien markkinoille tulevien yritysten kilpailumahdollisuudet. Joka tapauksessa se, että meillä ei ole vielä ollut kunnon varjovalmistelijatapaamista. Syy on se, että meillä on ollut erittäin vähän aikaa ja toiseksi tässä on epävarmuutta siitä, kuka on minkäkin ryhmän vaarivalmistelija. Joka tapauksessa toivon eh, tervetulleeksi kaikkien panoksen. Käsittääkseni tässä määräaikainen ensi viikolla, jollen erehdy. Joten eh, kiitoksia, että sain nyt käyttää puheenvuoron. Ja eh, jos jotain kiinnostaa, niin voin sanoa, että aikana on varmasti erittäin mielenkiintoinen elin ja tässä voi todellakin oppia paljon. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Steiner. Te hyvin koko sitten tämän asian ja osaatte kaikki nämä lyhenteetkin, mikä on huomattavaa. Ja koska täällä on virallisesti eh, varjoesittelijää, niin voin hoitaa osaltani sen puolen, mutta haluaako joku muu vielä? Kristian, juuri nimitetty, vasta nimitetty varjo. Niin, juuri nimitettynä varjoesitänä. Niin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Mielestäni otitte esiin hyviä asioita. Erityisesti tämä yleinen lähtökohta, se millä tavalla meidän tulee nähdä internet tärkeänä osana yhteiskuntaa, eikä vain minä tällaisena leluna yhteiskunnan ulkopuolella. Se on mielestäni tärkeää. Ja mitä tulee tähän ikanniin, niin minun käsitykseni olematta mikään asiantuntija, niin äh, eilinen päivä oli erittäin, äh, antoi paljon tietoa ja se toimii hyvin. Se oli yleinen kuva, mikä minulla on ikanista. Joten itse asiassa olen samaa mieltä kaikesta, mitä te sanoitte. I, I welcome Mrs. Le Group, perhaps um, just to give... Kiitoksia. Ehkä voin todeta, että aloitimme tämän keskustelun hyvissä ajoin. Teidän avustanne olisi tietenkin voinut kertoa teille siitä, että tämä keskustelu alkoi jo, mutta mutta mikäli te nyt tasaatte hengitystänne, niin sillä aikaa minä voin itse puhua tässä varjostilin ominaisuudessa. Toistaiseksi näytetty neljä internetin hallintoa koskeva kokousta. Itse olen ollut mukana kahdessa. Paikalla myöskin samoja komission kollegoita kuin täällä tänään. He ovat erittäin aktiivisesti mukana. Ehkä voin huomauttaa, että kun kehitetään internetin hallintoa, Komissio on tässä erittäin tärkeässä roolissa, varsinkin kun tarkastellaan jatkuvuutta tai komission sitoumusta tämän asian epäviimeiseksi jo pitkän ajan sisällä. Tietoyhteiskuntaa koskeva aloite on tässä taustalla. Komission asiakirja aivan oikein huomauttaa, että merkittävää kehitystä on tapahtunut. Kehitystä, joka on luonut vakautta esimerkiksi ikanin kautta. Tämä on erittäin tärkeä edistysaskel ja tärkeä kokeilu, koska tämä on, täällä ei ole mitään ennakkotapauksia. Itse hallinta tällainen vapaaehtoinen hallinta on tärkeää. Nyt tämä asia on kuitenkin politisoitunut sikäli, että ihmiset, jotka, joilla on jotakin pyrkimyksiä internetin suhteen, suhteen vähemmän ystävällismielisiä tarkoitusperiä. Ot, täytyy ottaa huomiota toisaalta yhteiskunnallinen hyöty internetin avoimuus ja sen piirin pääsy. Näiden asioiden valossa liika valvonta huolestuttaa Yhdysvaltain kauppaministeriön kanssa on keskusteltu asioista ja historian kanta sillä puolella on, että ikan, internetin kehitys, kaikki sai alkunsa Yhdysvalloissa. Minun mielestäni tämä siirtymäkausi on nyt sujunut suhteellisen hyvin. Ja on tärkeää, että pidämme kiinni tästä ja pidämme yllä tätä internetin yhteishallintomallia, omistajaohjausmallia. Ja me täytyy varmistaa, että olemme itse sitoutuneita tähän työhön ja tuomme niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä tässä, tähän, tähän suuntaan. Tätä silmää pitää, kuten Katrina Valkoinen totesi, olemassa koko joukko erityisiä seikkoja, jotka juontavat juurensa tähän hallintorakenteeseen. Tietystikin tekniset standardit ovat osa tätä mielenkiintoista keskustelua normeista on jo käyty ja uskon, että tämäkin mietinnön yhteydessä näihin vielä törmätään. Ja mielenkiintoista on jälleen kerran keskustella siitä, miten internetin tekniset standardit ovat kehittyneet ja että taustalla on joukko insinöörejä ja teknologia-alan asiantuntijoita, jotka todellakin haluavat saada internetin toimimaan, ja ovat myöskin avoimen, avointen normien puolesta puhuneet. berners Lisa oli paikalla viime vuonna puhumassa meille tästä asiasta. Hän keksi itse asiassa maailmanlaajuisen netin, internetin. Hän loi tämän tiedoston taka tietokoneohjelmisto, joka mahdollisti ylipäänsä internetin kehittämisen ja myöskin maailmanlaajuisen tiedonhakumahdollisuuden. Ja kaikki tietokonealana tutkimus ja kehitys on tällä saralla hoidettu niin, että taustalla on avoin lähdekoodi, jolloin avulla kukaan ei pyri tavoittelemaan voittavan on kaikkien käytettävissä ilmaiseksi, kuten Rova huomautti omassa mietinnössään. Domain-nimien hallinta, joita ihmiset käyttävät hyväkseen päästäkseen internetiin, on tietystikin hyvä rahan lähde. Sama pätee myöskin tavaramerkkeihin. Ja myöskin cyberscotting-ilmiö. Ihmiset rekisteröivät tavaramerkkejä ja sitten myyvät niitä tämän tavaramerkin lailliselle omistajalle myyvät ihmisiä jotakin, mikä, minkä he omistavat jo. Tämän tyyppinen ilmiö täytyy ottaa huomioon silloin, kun näitä sääntöjä luodaan tämän alan hallitsemiseksi. Yksi tärkeitä päätöksiä, jonka Ikan teki viime vuonna, ja itse olin paikalla tuossa kokouksessa joidenkin kollegoiden kanssa, ja tietystikin aika niin johtokunnan kokouksiin kannattaa mennä, koska on täysin avoimia kokouksia. Aikaan tekee päätöksiä. Paikalla on paljon ihmisiä aina katsomassa. Kaksi tärkeää, jotka tehtiin tuossa kokouksessa, oli se, että nyt vapautettiin uusia domain-nimiä ja liitteitä, loppupäätteitä. Esimerkiksi .eu e saatiin loppupäätteeksi internet-osoitteisiin. Ja lisäksi ensimmäistä kertaa otettiin uuden tyyppisiä domain-nimiä käyttöön. Esimerkiksi nyt Kiinan tai Japanin tai Bulgaarin kielellä voi olla nyt ensimmäistä kertaa täysin internet-osoite käytettävissä. Tämä on eksponentiaalisesti kasvattanut mahdollisten domain-nimien määrää. Mitä tämän valiokunnan työn lisäarvoon tulee tämän mietinnön yhteydessä, on tietystikin tärkeää, että me keskustelemme seikoista ja näkemyksemme Rova Stylerin mietintö on kattanut hyvin monia asioita, jotakin sen voidaan vielä lisätä, mutta uskon, että tämä on erittäin hyödyllinen valiokunnan mietintö tämän tärkeän asian kehittämiseksi. Tämä oli minun puheenvuoroni varjoesittelen ominaisuudessa ja nyt pistän takaisin puheenjohtajan hatun päähäni ja kansanpuolueen varjoesittelijä nyt saa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden puhua valiokunnan kokouksessa, koska on täällä uusi jäsen. Olkaa hyvä. Euh, monsieur le président. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses. Euh. Kiitoksia. Suokaa anteeksi, että olen myöhässä. Esittelijä ja muut jäsenet ovat jo puhuneet. Valitettavasti en voinut olla paikalla. Joten hieman missasin tämän ensimmäisen keskustelun. Ongelmana on ollut se, että aikataulut eivät aina ole kovinkaan servillä ja sitten minä tuolla harhailevilla käytävillä, kun keskustelu alkoi. Ei nyt liian pitkään käyttää enää teidän, puhe, teidän kokosaikanne siksi näistä syistä. Tämä tiedonanto, jonka komissio on antanut, on erittäin rikassa teksti ja erittäin myönteinen suurimmalta osaltaan, koska siinä painotetaan erityisestikin keskeistä roolia, joka yksityisen sektorilla on sen suhteen jonkunnäköisen internetin hallinnasta ja kehittämisestä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on erittäin keskeinen tekijä todellakin. Ja mekin voisimme ottaa tämän ehkä keskeiseksi asiaksi valikuntamme mietinnössä tai kalosuunnossa. Tätä puolta pitäisi ehkä vahvistaa tässä tekstissä. Yksityisen sektorin rooli on todellakin erittäin tärkeä internetin hallinnassa. Tässä vaiheessa ei muun tyyppistä kunnollista hallintamuotoa ole, joka voisi taata samata takuuto ja saman asiantumuksen ja teknologisen osaamiseen kuin esimerkiksi mitä Ikanilla tällä hetkellä on olemassa. Ikan on erittäin hienoa työtä tehnyt jo asian suhteen. Juuri yksityisen sektorin merkitys internetin hallinnassa on erittäin tärkeä. Kuitenkin tässä voitaisiin painottaa myöskin sitä, että että usein on jätetty puhumatta julkisen sektorin puuttumisesta ja yleishyödyllisestä toiminnasta ja siitä, miten voitaisiin enemmän ottaa vastuuta julkisellakin puolella niiden mekanismin osalta ja niiden vaatimusten osalta, joita asetetaan yksityiselle puolelle internetin kun on kyse. Nähdäkseni tässä pitäisi ottaa yhteisvastuun henki ja avoimuus tavoitteiden joukkoon. Ja avoimuus ennen muuta ja vastuu, vastuuttaminen yhdessä ja edistyksen aikaansaaminen, nämä ovat keskeisiä tekijöitä. En tiedä, puhuivatko edelliset puhuvat jo näistä samoista asioista, mutta joka tapauksessa komission tämä tiedonanto on pyrkinyt juuri tähän suuntaan ja uusi sopimus on allekirjoitettu Ikanin ja Yhdysvaltain kaupaministeriön välillä. Minun nähdäkseni tämä on erittäin hyvä asia. Tämä vie asioita erittäin myönteiseen suuntaan, sikäli että että tämä mahdollistaa sen, että ikan voi ryhtyä nyt uudistamaan toimintaansa ja organisaationtansa. Ja uskon, että meidän täytyy avoimuuden vaatimuksesta ennen muuta pitää kiinni. Tässä vaiheessa keskustelua ehkä voisimme myöskin pohtia mahdollisuutta pyytää jonkinlaista pöytäkirjaa tai tietoa siitä työstä, jota on jo tehty näissä neljännessä review panel, paneelissa, joiden tarkoituksena on muuttaa ikanin sisäistä rakennetta. Ehkä voitaisiin pyytää raporttia tästä nyt tehdystä työstä. Neljä eri paneelia on työstänyt eri aiheita, kilpailupolitiikkaa, verkon turvallisuutta ja muita tekijöitä. Nämä paneelit ovat tehneet työtään vuodesta 2009 syksystä lähtien ja tämän työn avoimuus pitäisi varmistaa ja myöskin täytyy pohtia, mitä voidaan tämän, näiden paneelien työstä ottaa opiksi, kun internetin hallintaa kehitetään. Jonkinlainen raportointijärjestelmä pitäisi saada ehkä aikaan jo siitä, siitä työstä, jota on jo tehty asioiden kehittämiseksi. Suhteellisen hyvin ja puolettomasti, riippumattomasti tämä elin jo toimiikin, ikan nimittäin, mutta ehkä paremmin voitaisiin sieltä pyytää tietoa siitä, missä mennään. Tämä voitaisiin ehkä ottaa myöskin esittelijän tekstin mukaan. Ehkä tässä yhteydessä kannattaa myöskin pohtia muita seikkoja, esimerkiksi parasta mahdollista tapaa, jolla voitaisiin vahvistaa hallitusten roolia silloin, kun on kyse internetin hallinnasta. Nyt ei ole kyse siitä, että nykyisessä hallinnossa sinänsä olisi mitään vikaa ja että mitään suuria mullistuksia tarvittaisiin. Tietyt jännitteet on tietystikin ollut ja jotkut ovat olleet hieman pettyneitä siihen, missä nyt ollaan, mutta kun on kyse monenvälisestä valvonnasta, niin hallitukset voisivat tulla tähän paremman mukaan internethallinta. Ehkä voitaisiin toimia siten, että olisi tämä, mukana tämä Governmental Advisory Committee. Tämä on jonkinlainen yhdyselin, joka toimii Yhdysvaltain hallituksen ja ikanin välillä. Ehkä tästä voitaisiin tehdä tämmöinen operatiivinen ja avoimemmin toimiva elin, joka voisi sitten hoitaa suhdetta ikanin ja hallituksen välillä. Tämä olisi toinen toiminta-akseli, jonka kautta voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Ja myöskin se, miten hallitus voisi paremmin toimia, että hallitukset voisi paremmin toimia niin, että monenvälisyys toteutuisi internetin hallinnassa. En halua minä asettaa kyseenalaisille tietystikään mitään, joka liittyy tämän järjestelmän toimintaan tällä hetkellä. Tietystikin ICANin ohjesääntö on tässä merkittävässä asemassa. Ehkä olisi myöskin mielenkiintoista hieman voimakkaammin pohtia Euroopan parlamentin roolia. Meidän esittelijämme kohdassa neljä muistaakseni vetoaa sen puolesta, että Euroopan parlamentin edustaja voisi olla mukana seuraavassa Ikanin kokouksessa, joka järjestetään Brysselissä kesäkuussa. Minä olen tietystikin suopea tällaisen yrityksen suhteen. Olisi hienoa, mikäli parlamentaarisen mukana ICANin kansainvälisessä kokouksessa. Siellä voitaisiin pohtia yhdessä asioita siitä, miten parlamentin kannat voitaisiin paremmin ottaa huomioon tässä elimessä, joka on osoittanut, että se näyttelee merkittävää roolia, erittäin hyödyllistä roolia internetin hallinnan suhteen. Uskoakseni jotakin kokoukseen järjestetty ja erinäisiä foorumilla on asioista keskustelutta rakentavasti, mutta minun mielestäni Euroopan parlamentin täytyisi systemaattisesti olla mukana pohtimassa näitä asioita. Ja meidän pitäisi myöskin paremmin valmistautua näihin kokouksiin. Internethallintafoorumi kokoontuu Vilnassa vuoden lopulla ja meidän pitäisi valmistautua kokoukseen ja saada parlamentin äänisiä voimakkaammin kuuluviin. Keskustelu ja koordinointi on tarpeellista. Ja tämä on osoittautunut tämän hyödylliseksi. Tässä on joitakin pohdintoja omalta osaltani tässä vaiheessa niin ikään. Haluaisin vielä hieman pohtia internetin hallinnan mekaniikkaa, mekanista puolta. Ja tässä yhteydessä äh, lisäsi vielä sen, että meidän lausuntomme voisi mahdollisesti ottaa huomioon myöskin maininnan, mukaan maininnan, joka liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan. Tämä on erittäin tärkeä osa tämän alan toimintaa. Tätä me olemme aina peräänkuuluttaneet internetinkin yhteydessä sitä, että unionin arvoja kunnioitetaan ja ehkä voitaisiin myöskin lisätä esittelen erinomaiseen mietintöön taistelu kyberrikollisuutta vastaan. Esittelen tämän hienosti mainitsikin, mutta ehkä tähän voitaisiin lisätä vielä jotakin tähän kohtaan ja pohtia todellakin esimerkiksi sanktioita ja toimia, joilla pystytään suojamaan teollisia oikeuksia. Ehkä myöskin niin ikään voitaisiin vaatia sitä, tai todeta, miten tärkeää on, että sisämarkkinoitakin täydennetään sähköisen kaupan avulla ja muutenkin internetin käytön avulla, mutta samalla taistellaan piratismia ja väärennöksiä vastaan. Internetin rooli on keskeinen silloin, kun sisämarkkinoita kehitetään. Se on erittäin tärkeä osa sisämarkkinoiden toimintaa, mutta tällä hetkellä internet parlamentti on erittäin haavoittuvainen. Emme saa antaa sen joutua tuuliajolle ja epäkelpojen tarkoitusperien temmelyskentäksi. Toivottavasti esittelijä, tai haluan kiittää esittelijä siitä, että hän on ollut valmis kuuntelemaan kaikkia muitakin. Minä olen keskustellut asioista hänen kanssaan kahden keskenkin ja haluaisin todellakin kiittää siitä, että tänä lyhyessä ajassa esittelijä on pystynyt näin täydentävän, täydellisen ja tyhjentävän tekstin laatimaan jo näin nopeasti. Kiitos paljon. Thank you very much indeed for uh, a very comprehensive contribution. And, um... Kiitokset tästä. Eh, halusiko edustaja? Kyllä, te aloitte myös puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja. Rohkeni pyytää puheenvuoroa, vaikka en olekaan varjoesittelijä. Eilisessä siis kokouksessa ei ollut riittävästi aikaa tämän sen käsittelyyn, joten haluaisin puheenvuoron nyt. Kolme seikkaa vain lyhyesti. Ensinnäkin ikanista. Kun, niin kuin kaikki sanovat, niin eh, ikanhan toimii suhteessa nyt operatiivisella tasolla ja se on kehittynyt oikeaan suuntaan. Toivoisin, että voisimme saada raportin viimeaikaisesta kehityksestä ikanin suunnella. Juuri edellinkin puhuja tähän viittasi. Voitaisiin pyytää ikanilta teemakohtaisia raportteja ja myöskin Yhdysvaltain hallitus, koska Yhdysvaltain hallitus on ainoa keskustelukumppani Ikanin kanssa. Joten ehkä voisimme käyttää hyväksemme tilaisuutta verota tämän raportoinnin puolesta. Toinen siikka, joka menee ehkä vielä hieman aiheen ohitse, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että internet on demokratian väline. Internetiä voidaan käyttää Tärkeitä seikkoja demokratian kehittämisen kannalta on, on ollut tietystikin painokoneen keksiminen ja televisio, radio ja sitten internet. Nämä kaikki ovat olleet demokratian välineitä. Tämäkin puoli täytyy muistaa. Normaalissa demokraattisessa elämässä ilmaisun vapaus ja internetin käyttö tätä silmällä pitää erittäin tärkeässä roolissa. miten yhteydessä voidaan tietenkin esittää kysymyksiä sen suhteen, onko tämän päivänä hallinta riittävää, niitä voidaan varmistaa, että erillisissä maissa kunnioitetaan tiedonsaannin vapautta internetin välityksessä. Kaikki valtiot eivät näin toimi. Sisämarkkinoiden kehittäminen internetin kautta. Tässäkin suhteessa internetillä on merkittävä rooli. Joskus kuitenkin unohdamme pääsiäisen tehtävämme, eli yleisten periaatteiden kunnioittamisen, eli ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Tämäkin voitaisiin mainita tässä yhteydessä. Teitä ei varmaan yllätä, millään tavalla tämä mainitsen tässä teolliset tekijänoikeudet, niin kuin edelleenkin puhuja. Minusta on hieman vahinko ja sääli, että niiden ehdotusten joukossa tämä ei edes mainita missään. Tässäkin suhteessa katson, että eurooppalaisessa geneettisessä koodeksissa on jo mukana jollakin tavalla, eurooppalaisessa geeniperiössä jollakin tavalla mukana teollisen tekijänoikeuksien suojelu. Se on meillä aivan itsestään selvää. Ja myös kenttäräntä hallinnan yhteydessä tämä pitäisi ottaa huomioon, koska me olemme aina peräänkuuluttaneet näiden oikeuksien kunnioittamista. Teostekijänoikeudet ovat tietystikin vain yksi sana tai yksi muotoilu, mutta en sitä löytänyt tästä tekstistä mistään. Tämä minua hieman on harmitti. Kiitokset, olette aivan oikeassa ottaessanne tämän asian esiin. Sehän on ollut eurooppalainen intressi näissä asioissa. Sitten Busoi. Mulțumesc mult, domnule președinte. pot să am o scurtă intervenție pe acest subiect. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Pidän komission tiedonantoa hyvänä ja myös eh, Stylerin lausuntoluonnos on hyvä. Tässä on nyt seitsemän seikkaa. Ja nämä kohdat todella kattavat suurimman osan sisämarkkinoita ja kuluttajan suojaa käsitöistä aspekteista. Haluaisin nyt kiinnittää huomiota tähän seitsemänteen kohtaan. Minusta eh, kyberrikollisuuden torjunta, kun yhä useammilla on pääsy internetin, eh, jos täällä aletaan rajoittamaan, niin tähän liittyy paljon riskejä eh, erityisesti tietosuojan ja alaikäisten suojeluun. Tämä liittyy myös eh, televiestintäpakettiin. Täytyy siis todellakin huolehtia kansalaisten oikeuksista, ja me olemme käyneet pitkiä keskusteluja, joissa etsittiin oikeaa tasapainoa. Eli toisaalta tarvitaan kunnon välineet eh, verkkorikollisuuden torjuntaan, ja jotta voidaan turvata eh, tietosuoja, mutta toisaalta täytyy myös suojella internetin avointa luonnetta. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja sitten toinen. Me puhumme sisämarkkinoiden toiminnasta jatkuvasti. Rajat ylittäviä eh, kaupankäyntitapahtumia on yhä enemmän – samoin kuin maksuja. Ja näillä voi olla erittäin suuri merkitys kansantalouden ja eurooppalaisten markkinoiden kehityksen kannalta. Kysymys on sitten myös hajauttamisen merkityksestä, mutta meidän täytyy huolehtia myös tällaisten toimien turvallisuudesta. Eli kuluttajien täytyy voida olla luottavaisia – sen suhteen, että kun he antavat tietoja verkkomaksen yhteydessä, niin nämä palvelimet ovat sitten mahdollisimman luotettavia. Ja mikäli tämä luottamus kasvaa, niin sitten myös se kuluttajien ostohalut verkossa kasvat ja rajat ylittävä kaupankäynti vilkastuu, koska näin säästään aikaa ja rahaa. Ja lopuksi haluaisin vielä onnitella valmistelijaa. Teen useita tarkistuksia, mutta uskonpa, että me pääsemme kompromissiin. Kiitoksia. Anybody else? Haluaako joku vielä puhua? Uh, so can I invite then the commission? No, anna sitten puheenvuoron äh, komissiolle. Haluatteko te mahdollisesti kommentoida, mitä tähän mennessä olette kuulleet ja ehkä lisätä jotain lisää? Kiitos puheenjohtaja. Niin äh, olen huomannut, että täällä on painotettu vahvasti äh, yksityisten sektoreiden tavallaan johtoa, mutta samanaikaisesti on todettu, että hallituksillakin on tässä julkinen roolinsa ja tämä rooli on säilytettävä. Ei kaikkea voida yksityistää, ei voida yksityistää esimerkiksi vakautta. Ja jos jokin menee pieleen, niin ei tuo yksityinen yritys siellä jossain Los Angelesissa oli se, jolle soitetaan, vaan poliitikoille, parlamentille ja sitten kysyisi, mitä te olette tehneet ja mitä te teette, jotta voitte taata vakauden sitten on vielä toinenkin asia, mitä täällä on painotettu, jonka Malcolm eh, mainitsi, eli että ei ole ainoastaan yksityinen ja julkinen sektori, vaan meillä on kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta mukana. Ja tämä on aika ainutlaatuinen malli, koska tästä on sitten tullut tämä eh, internetin hallintaryhmä. Ja sitten mitä tulee avoimuuteen ja seurattavuuteen, sen on asia. Ja vastuukysymykset, joista on puhuttu esimerkiksi nimenomaan ikanin tulevaisuudesta. Prosessi on käynnistetty ja minä uskon, että sitä on seurattava ja me olemme hyvin aktiivisesti mukana osallistumassa ja muodostamassa, muokkaamassa tätä. Ja tällä hetkellä ensimmäinen tarkastuspaneeli käynnistyy ja se tulee käsittelemään nimenomaan avoimuutta ja vastuuta. Ja sen täytyy työskennellä hyvin nopeasti, koska heidän täytyy tehdä raportti vuoden loppuun mennessä. Kesti aika kauan selvittää, kuka osallistuu tähän tarkastuspaneeliin. Sen täytyy olla uskottava, sen täytyy olla, prosessin täytyy olla seurattava ja avoin. Ja komissio on luonnollisesti aina valmis raportoimaan tästä. Sitten kysymys parlamentin roolista. Parlamentilla on ollut tässä selkeä rooli IGFn kokouksissa. Parlamentilla on ollut vahva delegaatio kaikissa IGFn kokouksissa ja se on oikeastaan vahvistanut Euroopan roolia, kun se on osallistunut useisiin kokouksiin. Ja tässä on todellakin ollut kysymys kumppanuudesta komission ja parlamentin kesken, ja tämä on ollut todella hyväksi. Teidän puheenjohtajanne oli osa tätä delegaatiota. Sitten muutama asia vielä näistä, joistain näistä ehdotuksista. Puhutte vakaudesta, kyllä. Vakaus on ollut eurooppalaisten viestinä maailman informaatiokokouksessa ja se on meille hyvin tärkeää. Ja kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnalle informaatio on tärkeää. Se, että yksityisyritykset olisivat verkkotunnuksia rekisteröivät ja jakavat yksityisyritykset olisivat vastuuvelvollisempia. No, ja ne, joilla on eh, nämä eh, .be, e, .eu, jotka niistä vastaavat eh, aluetunnuksista, ovat yksi ja sitten taas .com ovat toinen alue. Ja tässä prosessissa ovi on auki, tullaan luomaan ehkäpä uusia aluenimiä, esimerkiksi Piste Berliini tai jotain muita nimiä, jotka kuvailevat jotain tiettyjä alueita. Tämä on prosessi, josta tullaan keskustelemaan myös Brysselissä. Sitten kysymys parlamentin osallistumisesta. Ja kuten te, Rova Steiler, ihan oikeutusti mainitsitte, tämä Ikanin kokous järjestetään Brysselissä ja aikan kokoukset ovat aina avoimia. Te voitte osallistua sinne. Se on laaja kokous, mutta mutta hyvin harvoin hallitu, hallitusten kokoukset ovat avoimia. Ne ovat tällaisia neuvoantavia kokouksia, joten tällä hetkellä on avoimia kokouksia, johon kaikki voivat osallistua. Kyberrikollisuus ja henkilötietojen suojeleminen, nämä ovat asioita, jota on keskusteltu, josta on keskusteltu myös Ikanissa. Ja Ikanin kokouksissa on puhuttu hyvin paljon lainsäädännöstä ja siitä, millä tavalla saa enemmän tietoja. Me olemme koko ajan sanoneet, että tämä ei voi kuitenkaan ohittaa olemassa olevaa yksityisyys- ja tietosuojalakia. Eli tämä on jatkuvaa. Me puhumme rajattomasta alueesta, mutta samanaikaisesta meillä on kunkin maan lainsäädäntö, jota noudatetaan. Joten meidän täytyy olla tässä tarkkaavaisia, että ei kierretä eurooppalaisia, eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä. Tässä se, mitä halusin sanoa, ja haluaisin myös kiittää parlamenttia siitä, että se on mukana näissä asioissa aktiivisesti, erityisesti IGFssä, IETFssä, jossa parlamentilla on johtava rooli. Kiitos. Uh, well, thank you very much, Mr. Niebel. And, and also I've seen your leadership uh, in, in... Kiitoksia. Uh, olen nähnyt itsekin, että Ikanissa toimitte erittäin hyvin johtajana ja ymmärrämme hyvin näitä asioita nyt. No sitten stylaan näistä päivämääristä tällä hetkellä. Aikataulu on sellainen, että tarkistuksen jättämisen määräaika on 22. maaliskuuta. Niitä käsitellään 7.4. ja sitten 8. päivä olisi äänestys, sillä neljässä toukokuuta sitten vastuvaliokunta käsittelee tätä. Haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Minun käsitykseni on se, että ikään ei pyri tekemään tuottoa ja todellakin täytyy pitää huolta siitä, että tästä pidetään kiinni, eli ei pyritä tuottoihin. Kyllä ymmärrän se, mitä kollegat sanovat yksityisen sektorin roolista – mutta kuitenkin eh, eh, vaikka tämä on yksityinen toimija, niin se on kuitenkin voittoa tavoittelematon. Ja sillä on merkitystä. Tämä on ollut eh, menestyksellinen malli. Ja täytyy pitää tästä kiinni. Nimittäin kun monesti otan esiin yksityinen sektori, niin ajatellaan vain voiton tavoittelua. Mutta tässä on muitakin näkökulmia mutta tämä on aivan tällainen pieni seikka. Ja haluaisin nyt kiittää kaikkia, myös komissiota panoksista. Ja eiköhän tässä päästä todella eh, sellaisen lopputulokseen, johon myös eh, teollisuusvaliokunta voi yhtyä. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for your... Kiitokset teidän työstänne. Ihan vain tiedoksi kollegoille, niin sihteeristö voi lähettää, että Ikanin kokous on kesäkuun 21-25. päivä ja komissio korjatkoon, jos päivämäärät olivat väärin. Ja Euroopan Säätiö on ryhmä, joka tapaa parlamentissa. Heillä on illallinen 22. päivä ja heidän pääsihteisinsä on Ikanin johtokunnassa. Ja syyskuussa toinen viikko muistaakseni, en nyt muista päivämääriä, Internet Governance Forum tapaa Liettuassa. Joten tämä parlamentti ihan varmasti lähettää paikalle valtuuskunnan. Todennäköisesti Catherine Trautman. Mutta tämäkin valiokunta voisi miettiä sitä, että sinne lähtisi joku, jos se teitä kiinnostaa. Selvä. Kiitokset kaikille. Sitten ilmoitusasia huomenna siirrymme kokoushuoneeseen 3G3, joka on suurempi ja muutenkin mukavampi huone kuin tämä pimeä kokoushuone. Me aloitamme kello yhdeksän biosidivalmisteiden direktiivistä ja sitten meillä on erittäin tärkeä osa työtämme liittyen yhtenäismarkkinoihin Euroopassa e- etä-Sveitsi-alueella. Ja meillä on kuuleminen, joka alkaa kello 10. Ohjelma on mainio, puhujat ovat erinomaisia. Toivon mukaan olette paikalla. Esittelijä on Tcharskovski. Joten muistakaa, kokoussali on toinen huomenna. Älkää jättäkö tänne mitään korvaamattomia salaisia papereita, puhelimia, kuulokkeita tai mitään muutakaan. Ja nähdään huomenna kello yhdeksältä. Kiitos. Thank you to the commission and particularly... Kiitokset komissiolle ja tulkeille.